hyvät kollegat, emmekä voi aloittaa. Aika lentää, aika rientää ja meillä on kuitenkin paljon asioita. Ilmoitan teille myös, niin kuin tiedättekin. web. Tämä web tämä kokous, niin toivon, että, että toivottavasti kaikissa noissa teidän näissä laseissa ja sun muissa on maitoa, että juotte jota te juotte. Ensimmäinen on sitä hyväksyminen, onko kommentoitavaa tai kysyttävää tai pyydettävää. Näin ollen esitysistä siis on hyväksytty kokouksen työjärjestykseksi. Mennään seuraavaan kohtaan, joka on työntekijän hyväksyminen kokouksesta 26.–27. huhtikuuta. Ja niin kuin tapana on, niin se katsotaan tulleen hyväksytyksi, ellei kokouksen päätteeksi ole tullut mitään vastaväitteitä. Sitten siirrytään kohtaan kolme esityslistallamme puheenjohtajan ilmoitukset. Kerron vain teille, että minulla ei ole mitään ilmoitettavaa, mitään erityistä. Ja näin ollen voimme siirtyä kohtaan neljä. Aivan lyhyesti kerrotan, kerron teille tämän nykytilannesta tässä työryhmässä, joka käsittelee kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Meillä on ollut keskusteluja viimeksikin oikeastaan jokaisessa kokouksessa kaikista kohesiopolitiikkaan tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Ja aivan äskettäin me keskustelimme myös rakenteista ja asioista, jotka pitäisi ottaa yhteiseen kantapaperiin. Äh, Sihteeristö on myös kerran kaikilta poliittisilta ryhmiltä asiakirjat, jotka on jo tuotettu jossa on tullut esille myös poliittisten ryhmien kannattaa tärkeimmissä asioissa. Meillä on ollut tämä työasiakirja pohjana näille keskusteluille viime, kertaa, kun, viime kerralla, kun tapasimme. Nyt sihteeristö on laatinut myös meidän keskustelujemme pohjalta ja tämän työasiakirjan pohjalta ja poliittisten ryhmien kantojen pohjalta sihteeristö on valmistellut paper, which will be... tällaisen paperiluonnoksen, josta keskustellaan huomenna työryhmässä. Ajatuksena on, että voitaisiin keskustella, jolta pohjalta voitaisiin finalisoida sitten tämän työryhmän paperi heti huomisten keskustelujen jälkeen, ja sen jälkeen tämä lähetetään kaikille valikunnan jäsenille tarkoituksena keskustella ja vaihtaa ajatuksia tästä paperista vielä viimeisen kesäkuun kokouksen aikana. Ja sitten tarkoitus lähettää tämä paperi, jos saadaan enemmistön kanta valmiiksi, niin se paperi lähetettäisiin kirjeeni siivittämänä, ei pelkästään parlamentin puhemiehelle, vaan myös komission puheenjohtajalle ja aluepolitiikasta vastaavalle komission jäsenille ja muille oleellisille elimille ja sidosryhmille. Ja tällä tavalla Tämä on tämänhetkinen tilanne tuossa työryhmässä. Huomiset keskustelut käydään myös asiantuntijoiden läsnäollossa, läsnäollessa, jotka tulevat meidänkin kokoukseemme huomenna. No niin, tässäpä tämä lyhyt selonteko. Ja nyt näen, että täällä pyydettiin puheenvuoroa. Piiper. Ja, vielen Dank. Niin kiitoksia puheenjohtaja. On, tässä on kysymys. Wenn ich die... Nyt jos... Ellei täällä olisi näitä sosialistisia, eikö sosiaalidemokraattisia kilpailijoita, niin, niin kuin joka tapauksessa nyt on tässä paperissa, jonka on, jota valmisteltu tuossa ryhmässä, niin tässä paperissa on kysymys siitä, ja me tiedämme, että tässä on heti kättelyssä, meillä on tietyt varaumat, ja ne luonnokset, jotka on nyt saatettu paperille, ja ne ovat konkretisoitumassa minusta liiankin pitkälle. Ja olen todellakin sitä mieltä, että, että nyt me olemme hukkaamassa mahdollisuutemme, jos jo tässä vaiheessa lähdetään esittämään kom- konkreettisia vaatimuksia – minä todellakin kannatan sitä, että tämä paperi pidettäisiin paljon äh, löyhemmässä muodossa kuin mitä, mitä alun perin lähdetty tekemään. Se voi olla vain työn perusta, mutta ei mikään sisällöllinen äh, kiveen hakattu linjaus, joka sitten sitoisi meitä tulevassa, tulevassa rakennepolitiikassa. Äh, tähän tilanne ei ole vielä kypsä ja ehdotukset eivät ole riittävän pitkälle menneitä. Ja pyydän, pyydän kehotan vetoa vain teihin, että maltti on valttia tässäkin asiassa. No me menemme niin pitkälle kuin miten teemme päätöksiä. Sitten äh, Schröter. Ähm, Ensinnäkin toteaisin, että, että herra Piperin äh, varaumat ovat myös meidän varaumiamme heti kättelyssä työryhmässä. Äh, François ja minä esitimme koordinaattorien kokouksessa – usean otteeseen, että tämä prosessi parlamentissa on yksi tärkeä kulmakivi, kulmakivi rakennepolitiikan uudistusprosessissa ja se vaatii aikaa ja myös poliittiset ryhmät vaativat tähän aikaa. Siksi onkin tärkeää, että eri alueet eri omissa, omine tilanteineen otetaan huomioon ja tässä tilanteessa, jossa me, me olemme niin äh, ei ole, äh, tämä ei ole toteutunut. Me olimme vasta alkuvaiheissa. Minusta oli hyvä, että meillä oli mahdollisuus siihen, että, että, että poliittiset ryhmät ovat, ovat äh, hakemassa omia linjauksiaan ja nämä prosessit ovat sujuneet eri tavalla. Monissa ryhmissä ollaan jo pitkään keskusteltu, mutta siellä on pysytty hyvin yleisellä tasolla. Jossakin ryhmissä ollaan jo päästy konkreettisillekin tasoille. Semminkin kun ovat poliittisia asioita. Ja toisekseen sanon samalla kaikille teille, että, että tämä sihteeristön ehdotus ei ole mikään yhteenveto siitä, mitä, mistä on keskusteltu, vaan tämä on yksinkertaisesti hyvin yksipuolinen juttu, ja sihteeristöltä he ei voida vaatia, että, että, että siellä tehtäisiin poliittisia linjauksia, vaan se oli yksinkertaisesti yritys. Mutta tästä asiasta täytyy keskustella pitempään, ja minusta tämä, tämä lyhyt, tämä lyhennelmä on liian nafti. Siinä ei ole otettu kaikkia sitä huomioon, siinä on jopa ristiriitaisuuksia, ja tässä annetaan kuva, että me yksimielisiä. Meillähän ei ole sopua näissä ryhmässä syntynyt, vaan on on vaihdettu käsityksiä ja ajatuksia, niitä on kuultu, ja tätä, tämä paperi ei heijastele siinä ei puhuta siitä, että, että meillä on hyvin erilaisia kantoja. Tämä on kuitenkin vähimmäisvaatimus, jota siinä pitää olla. Että myös erilaiset painotukset eri poliittisilta ryhmiltä näkyvät siinä. Ja sitä, siitä ei ole kysymys esimerkiksi näin vihreänä ja, ja, ja myös sosiaalidemokraatit ja äh, liberaalit ovat jääneet vähän vaille. Ja äh, konservatiiveilla on hyvin erilaisiakin kantoja, jotka eivät näy tässä paperissa. Tämän vain to- olen todennut, kun olen kuullut, miten äh, kollegat ovat tähän suhtautuneet. Ja minusta tämä osoittaa, että, että meidän täytyy saada selvyyttä tähän prosessiin. Meidän täytyy katsoa, missä, on, missä me saamme yhtenäisiä linjoja, missä eri linjoja minusta, tai minä arvostan tietenkin sihteeristön tekemää työtä, mutta tämä ei ole linja, jolla tämä, tällä tavalla ei voida toimia, koska tämä on vaikea poliittinen prosessi ja me tarvitsemme enemmän aikaa ja vaivaa siihen, millä tavalla saadaan hyvin strukturoitu keskustelu valiokunnassa eteenpäin ja että saisin otettua kantaa näihin, näihin kysymyksiin, jotta saadaan myös enemmistön kanta luotua voidaan tietenkin myös sanoa, että tässäkin on erilaisia kantoja. Tämä on paljon mielekkäämpää. Noin loppupeleissä tietenkin tämä parlamentin enemmistö tietenkin tekee päätöksen asiasta. On kuitenkin 100 prosenttia selvää, että mitä tuohon on kirjoitettu, tuohon on kirjoitettu, niin se ei saa koskaan parlamentin enemmistöä taakseen. Ja minä sanoisin, että, että tätä ryhmää, tässä ryhmässä pitäisi pohtia enemmän tämän työn strukturointia, eikä pidä kuvitella, että olisimme ikään kuin jo loppusuoralla. Thank you very much. Suurkiitokset. Sitten Van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Um, ja, dit, dit, dit proces van samen vroegtijdig uh, lijnen uitzetten is experimenteel. Dus... Niin, kiitoksia. Tämä prosessi on vaatinut tiettyjä suuntaviivoja ja antanut meille hyvää kokemuspohjaa minun mielestäni on aivan tavanomaista, että tämä nyt menee vähän normaalityömme ulkopuolelle. Sehän on varsinainen tavoitekin. Me haluamme tehostaa kohesiopolitiikkaa ja meidän täytyy painottaa pikemminkin yhtenäisyyttä kuin puhua eroista. Minusta on todella ikävää tällä hetkellä huomata, tämä suuntaus puhua pelkästään rahoituksesta. Ja kaikkien, kaikki vain valittavat sitä, että ei ole riittävästi varoja eikä minkäänlaista visiota eikä riittävästi asiakirjoja tästä luotuna. Minun mielestäni me voimme äänestää tästä asiakirjasta ja jättää siihen tarkistuksia, mikäli niin toivotte. Joka tapauksessa kyseessä on tällainen välikausi, jonka, joka sitten auttaa meitä suunnittelemaan paremmin tulevaisuuden rahoitusmalleja ja kehyksiä. Ja tässä asiakirjassa meidän nimenomaan täytyy tehdä selkeät ehdotukset tähän suuntaan. Ja tässä tekstissä täytyy antaa myös selkeät luvut. On havaittavissa huomattaviakin näkemyseroja näissä kysymyksissä, ja niin senhän olemme havainneet täysistunnossakin. Ja sitten vielä rahoituskriisi vaikuttaa suoraan tuohon meidän kohesiotilanteeseemme. Herra Piper, minua tästä, jos olette sitä mieltä, että tämä on liian yksityiskohtainen asiakirja, niin tottahan tätä asiakirjaa siinä tapauksessa voidaan yksinkertaistaa ja tiivistää tietyissä kohdissa, mutta keskusteluhan on vielä kesken. Ja minä uskon, että osa haluaa viedä nyt tämän kohesion aika tavalla alhaiselle tasolle ja haluaa tällaiset alakohtaiset budjettikohdat, mutta eihän se ole meidän tavoitteemme. Meillä on työtä kovasti vielä tehtävänä ja me yritämme nyt tässä työryhmäkeskustelua ohjata juuri näihin suuntiin, jotta saisimme yksinkertaistavia tarkistuksia aikaiseksi. Kiitos ja sitten Rova Krell. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta meidän pitäisi vielä muistaa, mitä me halusimme tällä paperilla saada aikaa. Mehän halusimme valmistaa olla vaikeaa keskustelua, jota, jossa, jossa me parlamentissa joudumme viime kädessä päättämään tätä hetelee ensimmäistä kertaa. Ja Tämä on aina ollut mutkikasta, niin kuin me kaikki tiedämme. Silloin kun haetaan enemmistöjä parlamentissa, semminkin kun meillä on erilaisia perusteita, kansallisia, alueellisia, poliittisia, myös äh, niin kuin intressipohjaisia äh, äh, perusteita on sitten sanotaan aluepoliittisessa valiokunnassa tai maatalousvaliokunnassa tai jossain muussa. Tämä on hyvin mutkikasta. Tämä kaikki sitten huipentuu siihen, että Lissabonin sopimuksen mukaan meillä on yhteispäätösmenettely tässä, ellei me onnistu parlamentissa todellakin pääsemään hyvään enemmistöön hyvillä argumenteilla, niin tulevaisuuden kohesiopolitiikka mahdollisesti, siitä tulee tilkkutäkki. Ja sitä minä en haluaisi. Ei minun ryhmänikään halua sitä. Oletan, että kukaan täällä ei tässä valiokunnassa ei sitä halua, vaan me todellakin haluamme kaiketikin yhteistä, yhteisen johdonmukaisen konseptin, joka, jossa, joka vie Euroopan unionia eteenpäin kohesiopolitiikan avulla. Jos näin halutaan, minusta meidän täytyy tämä paperi, joka on nyt esitetty ja josta huomenna keskustelemme, meidän täytyy hyvin tarkkaan katsoa sitä paperia. Minusta Siis siitä riippumatta, että sihteeristö ei todellakaan ole mikään sellainen, joka tekee poliittisia arvioita, eihän se ole mikään sihteeristön tehtäväkään. Mutta minusta ei, tämä ei ole edes hyvin strukturoitu. Siinä ei ole puhuta kohesiopolitiikan uudistamisesta mitään, ei ole mitään sellaista konseptia, se on todellakin vaan yhteen kirjoitettu jonakin juttuna. Ja minusta meidän pitäisi, riippumatta siitä, miten me sitten myöhemmin päätämmekin, mitä me tällä paperilla teemme, meidän täytyisi todellakin kaikessa rauhassa ja katsoa, mitä kaikkea me, meillä on siinä sisällä, mitä me haluamme saada tähän sisään, mitä siitä puuttuu. Ja sen jälkeen sitten vielä keskustella siitä, missä kohdissa ollaan yhtä mieltä ja missä sitten ei. Jos tämän paperin kanssa jo pelkästään menemme tälle valiokuntatasolle, niin myöhemmin meille tulee olemaan myöhemmin 300 tarkistusta, ja sitten me emme enää tunnista tämän työryhmän paperia sen jälkeen. Ja me aloitamme makrotalueista, ja, kata, ja päädymme kaikkiin maailman saariin, ja jokaisesta on oma mietintönsä, ja sitten myös kaikista vuorialueista on oma mietinsä koko Euroopan alueella, Euroopan unionin alueella. Ja sitten äh, mennään myös sanktioimaan maksuista tai maksamattomuuksista rakennerahastojen osalta kaiken näköisissä paikoissa. Meillä on sitten kaikki tässä paperissa äh, myöhemmin, ellei me ota aikaa ja vaivaa, että lähdemme sitten käymään strukturoitua keskustelua valiokunnassa tästä paperista. Ja siksi rohkenenkin minä tuen herra Piipperiä sataprosenttisesti. Meidän täytyy ottaa aikaa itsellemme ja on parempi eh, eh, että kun meillä on tämä viides kohesioraportti, että meillä on sitten siinä vaiheessa kunnollinen paperi, joka antaa meille eh, vähän niin kuin, niin kuin opastusta siitä, millä tavalla toimitaan. Tietenkin tulen vielä myöhemmin vielä tarkkaan lukemaan tätä paperia, jotta voin täydentää näitä arvioita. Kaczijewska. Kiitokset sitten Ukaczijewska. E, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja mam świadomość, że żaden dokument nie może e, uwzględnić wszystkich. E, kiitos puheenjohtaja. Minusta on selvää, että tämä asiakirja ei tietenkään voi täyttää kaikkia odotuksia, mutta voin olla samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että ehkä meidän pitäisi ottaa enemmän aikaa itsellemme tämän asiakirjan no, kohdalla. Mutta yhden huomion haluan esittää Keskusteluissa kohesiopolitiikasta me painotamme tuon tuostakin sitä, että tämän politiikan prioriteetti on tietenkin strategia EU 2020 ja sen, sen piirissä oleva kokonaisuus. Sen pitäisi olla varsinainen äh, prioriteetti. Ja minä pelkään, että, tässä, äh, että me olemme unohtaneet tässä yhteydessä kulttuurin. Kulttuurihan näkyy tässä vain digitalisoinnin tasolla tässä asiakirjassa. Minulla on kuitenkin sellainen vaikutelma, että, että kulttuuripotentiaalin käyttäminen ja luovuuden käyttäminen ja koko kulttuurin potentiaali, se on erittäin merkittävä e, joka voisi hyödyttää koko yhteiskunnan potentiaalia, jolloin voitaisiin päästä parempaan sosiaaliseen kohesioon. Ja siinä mielessä kannattaa kaikkia niitä, jotka ovat sanoneet, että myös alueelliset ominaisuudet täytyy ottaa huomioon. nythän on sanottu, että, että meillä oli tämä käynti ö, Ranskassa, mutta jos tätä raporttia lukee, niin siinä todetaan jälleen, että miten erilailla, erilaisia nämä tilanteet ovat eri maissa. Esimerkiksi kun katsotaan ö, innovaation tukemista esimerkiksi Ile-de-Francin alueella, niin siellähän yritetään mennä eteenpäin, kun taas muualla Ranskassa sitten painotetaan ihan toisenlaisia asioita. Tässä on todellakin suuria eroja, siksi meidän pitäisi huolehtia siitä, että, että löytyy joustavuutta. Ja yksittäisiä jäsenvaltioissa on tilanne erilainen. Kiitos. En tiedä, onko tähän asiaan liittyen muita kommentteja, mutta kollegat, kun me teimme päätöksiä tästä työmallista, niin me tai tästä työryhmästä, niin me teimme selväksi sen, mitä me siltä odotamme ja sen aikataulu ja sen dynamiikka, sen tarkoituksena, sen työ liittyy myöskin siihen nopeuteen, jolla Euroopan unionin komissiossa työskennellään. Tämä myöskin täytyy ottaa huomioon, kun teemme päätöksiä ajoituksesta ja prosessista. Ja me päätimme, että tällaisen ensimmäisen asiakirjan kohdalla, niin me haluaisimme saada jonkinlaista vaikutusvaltaa tähän viidenteen kohesiokertomukseen, jonka komissio todennäköisesti tulee julkaisemaan marraskuun alussa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se viimeistellään ennen kesätaukoa. Mutta mitä tähän menettelyyn tulee, niin me voimme tänään koordinaattorien kokouksessa keskustella siitä. Sitten tämä toinen aihe liittyy tällaisen mahdollisen asiakirjan sisältöön. Ehkä muistattekin, muistutin meitä siitä, että sihteeristö ei ainoastaan työstänyt niitä kommentteja, joita keskusteluissa tuli esille silloin, kun työryhmä kokoontui, vaan sihteeristö työsti myös sitä perusaineistoa. Kaikki ne asiakirjat, joita esimerkiksi poliittiset ryhmät ovat lähettäneet, vihreät esimerkiksi, lähettivät vasta eilen asiakirjoja, tai olikohan se tänään, ja jotkut ryhmät eivät ole lähettäneet yhtään mitään. Eli tämäkään sitten ei ehkä heijastu tässä asiakirjassa, mutta huomenna me käymme keskustelua, jolloin me voimme sitten hieman jäsentää tätä asiakirjaa ja tehdä päätöksiä siitä, kuinka pitkälle tässä ensivaiheessa todellakin voidaan mennä kun nyt saadaan ensimmäisiä virallisia kommentteja meidän valiokunnaltamme, vaikkakin se tulee tällaisen epävirallisen menettelyn kautta, me teemme siis itse päätöksiä siitä, kuinka pitkälle me voimme tässä asiassa mennä. Eli se aineisto, jota sihteeristö tällä hetkellä koostaa, niin se ei ole mikään lopullinen versio. Se vain heijastelee sitä, mitä poliittiset ryhmät ovat tähän mennessä tuottaneet. Eli mitä sisältöön tulee, siitä keskustellaan huomenna ja mitä menettelyyn tulee, niin varmaankin koordinaattorit sitten suosittelevat, tekevät suosituksia koordinaattorien kokouksessa. Mutta tämä näkemysten vaihto oli jo erittäin hyvä ja siitä saatiin myöskin hyvä, hyviä ajatuksia siitä, mitä meidän täytyy vastaisuudessa pohdiskella. Eli jos tässä vaiheessa ei ole muita kommentteja, niin me voimme lopettaa tämän kohdan käsittelyn ja voimme siirtyä kohtaan viisi Mehän vierailimme Ranskassa, meidän valtuuskuntamme vieraili Ranskassa. Van Nistelrooy oli puheenjohtajana tässä valtuuskunnassa ja valtuuskunta laati tästä kertomuksenkin ja kaikki jäsenet ovat tämän saaneet. Eli ehkä Lambert tai joku muu, joka oli mukana tällä matkalla, niin jos voisi kertoa meille lyhyesti, tämä olisi hyödyllistä. Eli Lambert, jos haluat puheenvuoron sinun. Voorzitter, eh, heel graag kort en ik vraag ook de collega's waar nodig. Kiitoksia. Niin, minä ihan lyhyesti yritän tässä nyt eh, asiani esittää. Kollegat varmasti voivat eh, minun ehdotustani sitten täydentää vielä. valiokuntien kannalta tämä, tällaiset valtuuskunnat ovat hyvin merkittäviä, koska sitten ihan ruohonjuuritasolla voimme näisiin asioihin perehtyä. Ja kun mietimme tätä mm, politiikan määritelmää, niin äh, si, sitä vartenhan me, sitä selkiyttääksemme me olemme käyneet sitten juuri äh, näillä vierailumatkoilla ja olemme esimerkiksi saaneet sitten nähdä, miten aikaisemmat poliittiset sukupolvet ovat asioissa edistyneet ja miten sitten nykyisellään näihin vanhoihin tapahtumiin perustuen on voitu luoda uusia työpaikkoja. Ja myös sitten, jos mietin tätä näiden alueiden hallinnon kehittämistä ja erilaisten toimintamuotojen kehittämistä on hyvin rohkaisevaa ja puhuu politiikkamme puolesta. Minä haluaisin myös vielä huomauttaa, että keskustelu, jota on Ranskassa käyty, rahaston tulevaisuudesta on hyvin monimutkainen kokonaisuudessaan. Ei suoraan sanota, että kyse on välineestä, sellaisesta loistovälineestä, jonka pohjalta voidaan kaikki ongelmat ratkaista, josta täytyy tarkkaan pitää kiinni. Täytyy kuitenkin muistaa, että tätä rahastoa ei ole hirveän helppo käyttää. ja täytyy kansallisella tasolla ja alueellisella tasolla ja unionitasolla tarkastaa paljon tämän rahaston käyttökeinoja, jotta voidaan sitten todellisia hankkeita tukea. Minä olen pohtinut tätä byrokratiaa puolta ja byrokratiahan ei missään tapauksessa paranna Euroopan unionin kuvaa, ei sitä missään tapauksessa kiillota. Ja jos tämä virasto nyt sitten sijoitetaan vaikkapa Pariisiin, Pariisiin tai, tai saadaan Pariisin virastoista rahaa, niin ei se välttämättä ole yhtään sen selkeämpää kuin saada rahaa sitten unioniltakaan. Ja, no, joka tapauksessa me näiden vierailujemme aikana olemme saaneet käydä myös Pariisin sosiaaliasioihin tutustumassa ja ekologisiin asioihin tutustumassa kaupungin laita mailla. Ja sielläkin toivoimme tällaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja toivottiin, että kaupungin viranomaiset ja kunnan viranomaiset myös otettaisiin mukaan näihin koheesiopoliittisiin toimiin tiiviimmin. Me olemme saaneet tästä, näistä asioista kuulla ranskalaisittain hankalan selostuksen ja ranskalaisten hallinnon, varainhallinnon monimutkaisuudesta. Meillä on pitkään luennoitu ja varmasti tätä tulisi yksinkertaistaa. Rova Okoni ja, ja Rova Deli olivat mukana tässä työssä ja heillä varmaan on sitten lisättävää vielä tähän vierailuun. Joka tapauksessa hyvin ystävällisesti me otettiin vastaan. Kiitoksia. Merci, merci madame présidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, niin tosiaankin oli suuri ilo ja kunnia saada vastaanottaa eurooppalaisia kansanedustajia Ranskaan ja minä puhun nyt sitten omasta puolestani Turenista. Me olemme käyneet yrityksissä vierailuilla teknologian yrityksissä, joiden tuotteet ovat kovasti korkeita, korkealaatuisia ja jotka tuovat suorta lisäarvoa tälle alueelle. Ja nämä yritykset tekevät hyvinkin pientä yksityiskohtaista teknistä työtä erityistuotteita tuottaakseen, erityisesti rautatieasioissa alalla. Ja nämä yritykset tekevät kovasti tutkimus- ja innovointityötä eurooppalaisin varoin. Ja tavoite oli juuri osoittaa, kuinka paljon jäsenvaltiot ja alueet voivat hyötyä näistä tuotteista. Ja vaikka bruttokansantuote onkin kovasti korkea, niin voivat silti tarvita tätä aluepoliittista kannustinta kehittääkseen taloudellista toimintaa ja luodakseen lisää arvoa ja tuottaakseen myös työpaikkoja. Minä halusin vielä lisätä, että aluepolitiikkaa tuolla ruohonjuuritasolla ei itse asiassa ole yhtä paljon esillä kuin sen pitäisi olla suhteessa siihen, miten paljon näitä varoja myönnetään. Eli tämä, tässä pitäisi niin kuin konkretisoida Eurooppaa ja meidän politiikkaamme ruohonjuuritasolla. Jos mietimme vaikkapa eurobarometrin tilastokatsauksia ja sitä, kuinka kauas kansalaiset ovat ajaantuneet mielikuvissaan unionista, niin, sitä, niin, niin tämä tämä kohesiopolitiikka voisi olla juuri Euroopan unionille mahdollisuus konkretisoida ja tuoda käytännönläheiseksi juuri näitä kaikkia hankkeita tai sekä taloudellisille paikallistoimijoille että muille. Tämä tällä politiikalla ei vielä ole juuri tuota roolia, ja minä tätä hetkeä haluankin käyttää hyväkseni kertoakseni Eh, yhden pienen tarinan. Esimerkiksi yksi pieni yritysjohtaja e, esimerkiksi yhdestä kymmeneen eh, piti asettaa, kuinka vaikeaa on ymmärtää eurooppalaista politiikkaa, ja hän laittoi suorastaan luvun 12, vaikka tuo minun taulukkoni yliluku oli 10. Eli kyllä tämä on äärimmäisen vaikea ymmärtää, eh, tajuinen tämä meidän järjestelmämme. Kiitoksia. Sitten Sean Kelly.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 Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin muistuttaa teitä siltä, että Pariisin alueella tämä valtuuskunta on ollut hyvinkin tehokkaasti toiminut ja siellä me saimme tosiaan havaita, että nämä kokonaisvaltaiset hankkeet ovat mahdollisia kaikkien toimijoiden yhteistyössä. Kyse on paikallisista työntekijöistä, toimijoista, järjestöistä ja myös kansalaisista. Eli kaikki yhdessä voivat tämän tyyppisiin hankkeisiin ryhteitä ja esimerkiksi etenkin Ilsändönissä niissä on ja järjestetty tai ryhdytty sellaisiin hankkeisiin, joiden pohjalta voidaan vastata näihin kahteen suuren haasteeseen, sosiaalihaasteisiin ja sitten ympäristöhaasteisiin ja lisäksi myös taloudellisiin haasteisiin aluepolitiikalla. Ja näin aluepolitiikka pääsi kunniaansa. Ja minä haluaisin muistuttaa, että tämä kau- nämä kaupunkihankkeet, niiden tiimoilta olemme, saamme näitä etenkin Olnissa huomata, kuinka hyvät, hyviä käytännönläheisiä tuloksia niistä on sitten saatu ja siitä ile de on tullut kaupunkipolitiikan kannustimia. Eli tämä siis tällainen, tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa on hyvä ja juuri sellaiset henkilöt, joilla on vähiten tuloja, voivat nauttia näistä tyydyttävistä tuloista. Muistuttaisin te, tuloksista. Muistuttaisin teitä siitä, että Ranska on käyttänyt 4 prosenttia Federin varoista, eli näistä rahastovaroista jo kaupunkilais, kaupunkipolitiikkaan, rakennusten korjaamiseen ja sen sellaiseen. Ja tämä valtuuskunta näki käytännössä, että kun politiikka vastaa todellisiin tarpeisiin, joita kansalaisilla on ja kuuntelee heidän toiveitaan, niin silloin voidaan onnistua ja menestyä. Ja toivon, että tähän samaan suuntaan voidaan jatkaa. Uh, Kiitos sitten Sean Kiitos rouva puheenjohtaja. Aivan ensimmäiseksi olen tyytyväinen tästä keskustelusta ja kaikesta, mitä on sanottu. Ja tietenkin kohesiorahaston tulevaisuus on tärkeä kysymys. Mutta yksi asia, joka minun mielestäni on hyvä tässä ottaa esille, ja näin on tehtykin, siis ei ole tarpeellista ainoastaan kertoa, keskustella tämän rahoituksen tulevaisuudesta, vaan myös siitä, miten siitä kommunikoidaan kansalaisille koska kaikista elimistä kaikkialla maailmassa kaikista huonoin, surkein PR-koneisto on Euroopan unionilla, koska kansalaiset kuulevat vain huonoa uutisia, mutta ei koskaan hyviä uutisia. Esimerkiksi kun pyydettiin luokittelemaan Euroopan unioni 10 nollasta 10, niin saatu arvosana oli 12. Ja tämä on se realiteetti. Jos voisin antaa esimerkin omasta maastani. Minun maani on viimeisen 10-15 vuoden aikana muutettu, muuttunut kovasti pääasiassa tältä valiokunnalta saadun rahoituksen ansiosta. No mitä kansalaiset siitä tietävät? Eivät juuri mitään. Hallitus ei halua kansalaisten tietävä, vaan hallitus ottaa tästä kaiken ansion ja Euroopan unioni saa sitten vaan kaiken loskan. Viime viikolla viimeinen osa moottoritiestä, joka yhdistää Irlannit, se avattiin. Eli nyt voi ajaa Belfastista Kookiin saakka moottoritietä pitkin. Oliko Euroopan unioni edustettuna, kun moottoritie otettiin käyttöön? Ei, kukaan ei kertonut, että siinä on EU-rahoitusta. Siellä on vain yksi pieni kyltti, jossa sanotaan, että tämä osittain rahoitettiin Euroopan unionista. Eli jos me puhumme siitä, mitä tulevaisuudessa tulisi tapahtua, niin tiedottaminen on tärkeä Euroopan unionin kannalta, mutta se on myöskin tärkeä tulevaisuuden, Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta, koska me olemme nähneet jo kansanäänestyksissä, että hyvin iso osa kansalaisista, heillä on negatiivinen mielipide Euroopan unionista ja kuitenkin viestit ovat pääasiassa positiivisia ja tämä tarkoittaa sitä, että me emme ole PR-toimintaa riittävästi painottaneet, emmekä ole pakottaneet hallituksia varmistamaan sitä, että jos projektia rahoitetaan EU-rahoista, niin silloin EU tulisi olla edustettuna, kun tästä ilmoitetaan ja kun projekti budjetti sitten toteutuu. Eli meidän parlamentin jäsenenä tulisi myöskin painottaa tätä. Meidän Euroopan parlamentin jäseninä meidän tulisi olla edustettuna silloin, kun joku projekti, jota on rahoitettu Euroopan unionin rahoista, kun sellaisia tuodaan päivänvaloon. Ja tällä tavalla me itse asiassa harjoittaisimme demokratiaa sen laajassa mielessä, koska osoittaisimme kansalaisille selvästi, että Euroopan unioni toimii, on huolissaan kansalaisista ja saa aikaan muutoksia. Näin ei aikaisemmin ole tapahtunut ja on välttämätöntä, että näin tapahtuu tulevaisuudessa. Sitten Joakim Felder. Ja, niin, hyvät kollegat, tämä on tietenkin meidän omia, oma asiamme silloin meidän täytyy myös pohtia sitä, että teemmekö me joskus jotain väärin niin kuin Euroopan politiikan viestinnässä. On muitakin esimerkkejä, oli nyt kahteen otteeseen Länsi-Puolassa ja kävin siellä lastentarhoissa ja kouluissa. Olen havainnut, että siellä tiedettiin jopa euro mepin nimi. Ehkä tämä liittyy myös siihen, että Puolassa äh, on, on äh, tällainen, äh, tiedot, tällainen järjestelmä, jolloin myös kansanedustajat pääsevät paremmin näkyviin. Ja ehkä meidän täytyy myös keskustella jos siitä, että josko, josko istuntokalenteri, istuntokalenteria voitaisiin vähän rakentaa, ei niin, että milloin, milloin ja miten juhlitaan, vaan että meidän, pitäisi päästä myös esiintymään vahvemmin paikan päälle, omille alueillemme. Ja haluankin tässä yhteydessä vielä kerran matkalla mukana olijana, olleena. Haluan kiittää järjestäjiä siitä, että tämä matka järjestettiin ja, ja me saimme siellä hyvän esi- hyvin, hyvin esimerkkien valossa tietoa siitä, että kohesiopolitiikka ei ole pelkästään köyhän ja rikkaan välinen asia, vaan myös sellainen ky- kysymys, joka tukee ja luo sosiaali- sosiaalista sisäistä kohesiota Eurooppaan ja Euroopan unioniin. Ja me, meidän täytyy muistaa tämä, että että minkälaisia vaikeuksia on alue, aluekehityksen ohella myös suurissa kaupungeissa. Ja nämä kumpikin ovat saman kolikon toisi, molemmilla puolilla. Ja tämä asia täytyy ottaa myös käsiteltäväksi. Ja nyt kun puhumme kosiopolitiikasta, niin toista vielä kerran, että EU 2020 strategiapaperia siinä kohesiopolitiikka vain mainitaan, ikään kuin se olisi yksi politiikan sektori, mutta kuitenkin tavoitteet, jopa etiketöintiä äh, myöten tuntuvat yksityiskohtaisempia. Meidän täytyy tietoisesti esiintyä omien asioidemme takana ja meidän täytyy sanoa, että kohesiopolitiikka on Euroopan politiikan ydin ja siinä täytyy tietenkin myös puhua sisällöstä ja nehän saattavat muuttua, mutta, mutta et, tämä on ollut äh, onnistunutta politiikkaa, se on ollut rakentamassa Euroopan unionin kasvua ja kohesiopolitiikasta lähtien voimme saada uusia sisältöjä, sisältöjä kuten esimerkiksi innovaatioprosesseja tai ympäristöpolitiikkaa, eikä toisinpäin. Kiitos. Thank you very much. I don't know if any... Kiitokset. En tiedä, haluaako joku muu kommentoida, niin itsekin haluaisin puheenvuoron valiokunnan jäsenenä. Tämä on hyvä mahdollisuus käyttää tätä keskustelua johtopäätösten vetämiseen ja ottaa opiksi siitä, mitä on koettu. Ja haluaisin kannustoida kollegoja, jotka järjestävät matkoja muille alueille tai muihin jäsenvaltioihin, että todellakin luetaan nämä kertomukset, koska täällä, täältä löytyy hyviä parhaita käytäntöjä ja myöskin ajatuksia, jotka sitten mahdollistavat sen, että tulevilla kerroilla mahdollista voidaan käyttää vieläkin paremmin hyväksi, kuin vieraillaan jossakin muussa osassa Euroopan unionia. Vielä yksi asia, jonka haluaisin ottaa esille. Kun me parlamentin jäsenenä vierailemme kaupungissa tai alueilla, No, tämä tietenkin on hyödyllistä meidän kannaltamme, koska me sitten paremmin ymmärrämme, mitä nämä positiiviset ulottuvuudet ja heikkoudet eurooppalaisessa politiikassa ovat, ja tästähän me olemme yhteis- yhteisvastuullisia Euroopan parlamentin jäseninä, mutta nyt meidän velvollisuutenamme on käyttää näitä matkoja jotta me lisäisimme näkyvyyttä, ja Jean Kelly tähän jo viittasikin, eli käytettäisiin näitä vierailuja, jotta Euroopan parlamentin näkyvyyttä lisättäisiin. Uuden sopimuksen myötä tämä selvästikin on meidän tehtävämme, ja mahdollisuus myöskin kannustaa Euroopan parlamentin tiedotustoimistoa järjestämään tapahtumia silloin, kun valtuuskunta vierailee jossakin koska silloin myöskin ymmärtämys lisääntyy ja saadaan enemmän tietoa kaupunkeihin ja alueille näiden eri tapahtumien kautta. Eli mikään hän ei estäisi tiedotustoimistoa järjestämästä tapahtumaa juuri sillä hetkellä, kun me olemme siellä kentällä, ja silloin sen vaikutukset olisivat vieläkin voimakkaampia. Haluaisin myöskin muistuttaa teitä siitä, että me olemme sopineet komission jäsenen kanssa siitä, että kun hän vierailee teidän alueilla, niin, niin hänen kabinettinsa ilmoittaa meille asiasta, jotta me voimme olla samaan aikaan paikan päällä. Näin toimittiin aikaisemmin ja se oli erittäin hyödyllistä molempien osapuolten, siis parlamentin ja komission kannalta. Eli me voisimme pyytää uuden komission jäsenen kabinettia toimimaan näin tulevaisuudessa. Haluaisin myöskin kertoa teille, että puheenjohtajakokouksen tekemän päätöksen perusteella lähetän nämä kertomukset valiokuntien puheenjohtajakokoukseen tiedoksi. Eli tiedoksi vain teille, että joku muukin saattaa näitä kertomuksia lukea. Eli voitte ottaa siihen kertomukseen sitten mukaan kaiken parlamentin jäsenten kannalta hyödyllisen tiedon. Nistelroi. En tiennyt, että tämä lähetettiin niin monelle. Täytyy muistaa, että, että nämä, näiden pitäisi olla luettavaa tekstiä ja niiden pitäisi olla loppuun kirjoitettuja, koska äh, täällä on muist, en pysty lukemaan edes minun silmälaseillani näitä tätä pientä bränttiä. Uh, no tämä hoidetaan kuntoon. Niin, tämä täytyy pitää mielessä tulevaisuudessa. Eli jos kohtaan viisi ei ole muita kommentteja, voimme siirtyä kohtaan kuusi, jossa on kysymys siitä, että käsittelemme lausuntoluonnosta, josta itse puheenjohtajana olen ollut vastuussa. Eli haluaisin muistuttaa vain siitä, että tässä on kysymys siitä, että uusi sopimus muuttaa lainsäädäntömenettelyä Euroopan unionissa. Ja komissio on tehnyt ehdotuksen asetuksesta, joka liittyy näihin sääntöihin ja yleisiin periaatteisiin, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komissiota ja, ja sitä, miten komissio harjoittaa täytäntöpanovaltaa. Valiokunnilta on pyydetty lausuntoa ja aluepoliittisessa valiokunnassa nämä täytäntöönpanosäännökset ovat erityisen tärkeitä ja meiltäkin täten pyydettiin lausuntoa ja nyt sopimuksissa on muutos liittyen niihin puitteisiin, joita sovelletaan täytäntöönpanovaltaan. Ja tässähän on kysymys vallasta, jonka lainsäätäjä on antanut Ähm, komissiolle ja lainsäätäjiä ovat ähm, sekä neuvosto että parlamentti. Ja meillä on 16 tarkistusta tähän asiakirjaan, jonka oikeusasioiden valiokunta ja herra Sayer ovat laatineet. Herra Sayer edustaa EPPtä ja me olemme laatineet 16 tarkistusta, jotka pääasiallisesti liittyvät äh, tiedonsaantiin siihen, että parlamentin tiedonsaantia ei tulisi enää rajoittaa. Sitten täällä on tarkistuksia, jotka liittyvät avoimuuden lisäämiseen koko tässä menettelyssä. Täällä on myöskin tarkistus, joka liittyy menettelyjen valintaan ja parlamentin oikeuteen vastustaa komission täytäntöönpanosäännöksiä, jos me olemme sitä mieltä, että niissä mennään eh, perussäännöksiä pidemmälle. Eli nämä ovat tällaisia juridisia sääntöjä, jotka ovat suht monimutkaisia, mutta näiden tarkistusten kautta meidän mielestämme me hieman eh, parannamme Euroopan parlamentin roolia on olemassa määräaika tarkistuksille. Se olisi neljäs kesäkuuta, koska meidän täytyy äänestää tästä 21. 22. kesäkuuta, koska oikeusasioiden valiokunta äänestää tästä 23. kesäkuuta. Eli jotta me olemme ajoissa liikkeellä, niin meidän täytyy hoitaa tämä seuraavaan valiokunnan kokoukseen mennessä Tämä on itse asiassa ainoa päätös, joka tässä täytyy tehdä. Eli määräaika on nyt avattu. Se on kovin lyhyt määräaika, mutta jos haluatte tehdä tarkistuksia, niin sihteeristö varmaankin myös pystyy teitä auttamaan niiden laatimisessa, jotta voimme toimia nopeasti ja voimme sitten äänestää tästä ennen kesäkuun loppua. En tiedä, onko kenelläkään mitään kommentoitavaa tähän kohtaan. Ei näköjään, joten voimme siirtyä kohtaan seitsemän. Tässä palataan aiheeseen, josta on jo tehty päätöksiä, mutta nyt kun uusi sopimus on astunut voimaan, neuvosto on tehnyt muutoksia tähän ehdotettuun asiakirjaan ja nyt siitä täytyy järjestää uudelleen kuuleminen Euroopan parlamenttia täytyy kuulla ja me olemme jo kokoustaneet oikeudellisen yksikön kanssa ja neuvoston kanssa ja olemme pyytäneet oikeudelliselta yksiköltä sitä, että saisimme parlamentin oikeudelliselta yksiköltä mahdollisimman pikaisesti lausunnon ja oikeudellinen yksikkö parhaillaan tarkastelee tätä asiaa ja me haluaisimme myöskin tämän uudelleen kuulemismenettelyn viedä läpi yksinkertaistetussa menettelyssä, jota olemme käyttäneet jo aikaisemmin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tarkistuksia ei tule ja tämä mahdollistaisi sen, että tämä menettely saataisiin vietyä päätökseen kesäkuun kokouksessa, jos tämä siis teille sopii. Koordinaattorien suositusta tarvitaan liittyen esittelijäkysymykseen. Puheenjohtaja oli esittelijänä tässä asiakirjassa, mutta nyt kun on kysymys uudelleen kuulemisesta, niin me voimme joko vahvistaa puheenjohtajan, nimittää hänet uudestaan tähän tehtävään, tai sitten valita jonkun toisen henkilön esittelijäksi. Eli tämä on se ainoa avoin kysymys joka tähän liittyy. Mitään muita päätöksiä ei valiokunnan tarvitse tämän asian tiimoilta tehdä. Eli jos kommentteja ei ole, niin sitten jätämme tämän asian käsittelyn koordinaattorien kokoukseen. Siis koordinaattorit sitten tekevät suosituksen tästä esittelijäkysymyksestä. Ja toivon mukaan Dirk Aaner on jo paikalla. Jos hän on paikalla, niin ehkä voisimme pitää tässä Ehkä voisimme viisi minuuttia etuajassa siirtyä tähän kohtaan kahdeksan esityslistalla. Toisin sanoen näkemysten vaihto komission aluepolitiikan pääosaston pääjohtajan Dirk Ahnerin kanssa ja Veronika Gaffin kanssa. Mehän tunnemme hänet jo entuudestaan. Hän oli esittelemässä meille tätä ensimmäistä arviointia 2000-2006, oliko se nyt syys- vai lokakuussa. Hän on arviointoyksikön päällikkö. Eli haluaisin toivottaa teidät molemmat tervetulleeksi ja kutsua teidät tänne etualalle. Um, uh, dear colleagues, uh, you might remember Hyvät kollegat, ehkä muistatte, että kun edellinen näkemysten vaihto käytiin Rouva Gaffin kanssa ja johtaja Katerina Maternovan kanssa, en muista oliko se syys- vai lokakuussa, joka tapauksessa käytiin näkemysten vaihtoa ensimmäisestä vaiheesta tässä arviointikertomuksessa, jonka aluepolitiikan pääosasto on käynnistänyt, joka kattaa kauden 2000-2006, ja siinä – keskityttiin pääasiassa aluerahastoihin, mutta ehkä siinä sitten tarkasteltiin muunlaistakin rahoitusta, jotta saatiin täydellinen, vaikkakin valikoiva kuva. Ja tämä arviointiprosessi, joka nyt on viety päätökseen, se on myös meidän kannaltamme hyvin tärkeä. Jos pidämme mielessä nämä tulevaisuudessa tehtävät päätökset, koska tästä arviointiprosessista voidaan ottaa opiksi Komissio ja parlamentti kärsivät molemmat, koska me arvioimme vuosia 2000-2006 ja teemme sitten johtopäätöksiä vuosille 2014 ja 2020. Tämä on se dynamiikka, jota meidän täytyy noudattaa. Eli tämänhetkiseltä kaudelta ei paljonkaan johtopäätöksiä ole tulossa, mutta tämä nyt vain on se tapa, jolla me toimimme Euroopan unionissa. Eli haluaisin antaa Dirk Aanerille ensin puheenvuoron. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää arvoisat regivaliokunnan jäsenet. Hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin haluan kiittää teitä kovasti, että milloin on te mahdollisuus täällä tänään esitellä tulokset, joita on nyt vuoden 2000-2006 kaudelta siltä osin, mitä alue miten aluerahasto on toiminut. Meillä on vielä muutaman kuukauden päästä meillä toivottavasti samanlainen selvitys kohesiorahastosta. Ja silloin voimme myös arvioida myös, sitten me, sitten myös sosiaalirahaston toiminta. Arvio on hyvin tärkeä osa avoimessa keskustelussa laajan ja tietoisen yleisön kanssa. Ja nyt meillä on onneksi tilaisuus, että esitellä teille tulokset teille. Te, te olette kuitenkin politiikan teossa meidän pääkumppanimme silloin, kun seurataan politiikan toteutumista. Voin sanoa, että koskaan aikaisemmin meillä ei, me emme ole, emme ole investoineet niin paljon tällaisen arviointiin kuin vuoden 2000-2006 kauteen. Me ehdottomasti halusimme saada äh, tiedot näkyviin ja yksi keskeinen asia oli se, että tämä olisi ainoa arvio, joka meillä on, jotta oppisimme ja voisimme valmistautua äh, kehitykseen vuoden 2013 jälkeisessä politiikassa. No me olemme muuttaneet konseptiamme verrattuna entiseen. Aikaisemmin me yritimme tehdä arvioita tavallaan holistisesti, siis kokonaisvaltaisella konseptilla, jolloin tehtiin sellainen valtavan suuri yksi arviointiselvitys, jossa nähtiin kaikki nämä tulokset ja vaikutukset, joissa, joihin politiikka on johtanut. No, nämä tulokset olivat tyydyttäviä, ne eivät ole tyydyttäviä, koska se oli liian laaja, siinä oli liikaa epämäärä, liian paljon epämääräisiä yleisluontoisia tuloksia, ja me olemme nyt yrittäneet toimia toisella tavalla. Toisella tavalla kahdessakin katsannossa. Ensimmäinen sellainen on, että e, me jaoimme tämän e, koko ajan jakson tavallaan aihekokonaisuuksiin, joihin kohta palaamme. Ja sitten me yritimme saada kustakin politiikan aihe lohkosta kohesiopolitiikassa saada tavallaan tuollainen äh, asiantuntijatiimi, joka tekee tämän arvion, joka sitten yrit, yhdessä saisi sellaisen, äh, löytää sellaisen parhaan menetelmän tälle kyseiselle sektorille. Ja millä tavalla sitten saataisiin parhailla tavalla tietoa käyttöön ja meidän päätavoitteemme oli kerätä mahdollisimman paljon systemaattista tietoa näistä keskeisistä alueista. Ja ajatuksena tässä taustalla oli, oli oletus on suhteellisen simppeli, että saadaan erityistä tietoa, saadaan parhaat menetelmät. Ja yritimmekin siitä syystä tässä arviossa saada monia menetelmiä, jotka yltivät projektiesimerkistä, tapauskohtaisista selvityksistä ja analyyseistä aina makrotalouden mallintuksiin. Ja sitten me yritimme kasata näistä, näistä palasista yhden tavallaan kohesiopolitiikan jutun, koska ei suinkaan ollut yllätys, mutta se oli kuitenkin pettymys, että yksi indikaattori sanoi, Eh, et, yhden indikaattorin käytti, sanoi, että kohesiopolitiikka oli onnistunut, vaikka se ei ollut. Sitten nämä arviointikysymykset olivat suoraviivaisia, mikä on, mitä on saatu aikaan eh, ja mitä on saatu aikaan eri politiikan sektoreille. Te näette tällä, tässä slaidissa nämä eri eh, inputit, joita me käytimme jotka olivat tavallaan mallinnuspalasia. Me käytimme makrotalouden mallinnuksia, jotta pystyisimme näkemään, miten pitkälle me pystyisimme me kasvamaan ja miten erityisesti konvergenssialueet kehittyivät. Miten pitkälle tämä kasvu voisi olla riippuvainen – kohesiopolitiikan onnistumisesta, mutta tämän mallinnuskonseptin lisäksi meillä on myös kaikki tällaiset myös johtamis- ja täytäntöönpanomallinnukset, jotka annoivat meille paljon arvokasta tietoa. Ja meillä on, me järjestimme, ennen kuin me aloitimme tämän varsinaisen arviointiharjoituksen, meillä oli ö, suuria tietokantoja, jossa oli tietoja ja dataa ja indikaattoreita, joita saatiin eri lähteistä mukaan lukien suuret projektit, eh, jotka on erittäin, erityisen rikas tietolähde. Me yritimme saada nämä kaikki yhteen tässä ensimmäisessä harjoituksessa ERDFn osalta ja yrittää saattaa se yhteen ja kasata se tiettyihin temaattisiin blokkeihin – tämän äh, slaidin alaosassa. Siinä on yritykset, tukko ja ympäristö ja ilmastonmuutos, liikenne ja kuljetus, rakennemuutoksen globalisaatio, sukupuoli ja äh, äh, ikääntymisasia ja maaseudun kehitys. Hyvin laaja alue, johon täytyy lisätä myös se kehitysarvio, joka on tehty Interregissä ja Urbanissa niin kuin sanottu, me, meillä tulee olemaan pikapuoli myös tulokset toivottavasti kohesiorahastosta. Me olemme pikkusen jälkijunassa, koska kun ajatellaan kohesiorahaston täytäntöpano alkoi hieman myöhemmin ja kesti pitempään kuin aluerahoitus, jotta, pystyt, jotta pystyttäisiin saamaan mahdollisimman paljon tietoa, niin siksi me odotimme hieman pitempään tämän, tämän kohesiorahaston osalta. Allow me, I will... Jos sopii, niin pyytäisin kollegaani Veronika Gaffia, joka on meidän arviointiyksikkömme päällikkö, että hän opastaisi meidät näiden tulosten läpi tässä suuressa harjoituksessa, jos puheenjohtaja sallii, niin antaisi Veronikan puhua. Ja tehän pysytte kuitenkin meidän kanssamme, sanoo puheenjohtaja. Kyllä, mieli hyvin sanoo Dikaner. Thank you very much. Um, Kiitos Dirk ja kiitokset myöskin Roa Hubnerille siitä, että meidät on kutsuttu tähän valiokunnan kokoukseen esittelemään näitä arvion tuloksia. Ja kuten tässä jo todettiin, mehän lupasimme tulla tänne, kun täydet tulokset on saatu ja yritän teille esitellä nyt näitä pääasiallisia tuloksia. Tämä synteensikertomus, josta keskustelemme tänään, se toi yhteen 14, 14 eri arviointitiimin työt. Tässä on kysymys kolmen vuoden työstä. 4,2 miljoonaa euroa euron arvosta arvioita. Eli perusviesti on se, että tämän tyyppinen arviointi on kallista, se ei vastaa kaikkiin kysymyksiin, mutta tämä on kuitenkin sen tyyppistä arviointia, jota tarvitaan, jotta saadaan lisätietoa vaikutuksista. Meillä on tästä synteesikertomuksesta kopioita, niitä löytyy tuolta oven läheisyydestä, ja jos niitä ei ole tarpeeksi, no niitä parhaillaan kopioidaan, eli lisää kopioita on tulossa. No mitä tässä voidaan sitten todeta? Ensinnäkin täytyisi tarkastella sitä, mitä vuosina 2000-2006 tapahtui. Ja sitten seuraava kysymys oli se, miten kohesiopolitiikka vaikutti näihin todettuihin muutoksiin. Toisin sanoen 2000-2006 kasvu oli korkeampaa tavoitealueella äh, yksi, melkein kaikilla alueilla. 25 Euroopan unionin alueella alueelliset erot pienenivät ja 15 Euroopan unionin maassa maan Euroopan unionissa ne pienenivät Kreikkaa lukunottamatta ja kymmenen maan Euroopan unionissa alueelliset erot kasvoivat, koska tietyissä pääkaupungeissa kasvutasot olivat niin korkealla. Kahden prosentin keskivertokasvu PKT, tavoite yksi alueella 15 maan Euroopan unionissa. Eli jos me tarkastelemme sitä, mitä kautta Euroopan on tapahtunut, niin siellä on paljon positiivista, mutta tämä ei kuitenkaan kerro sitä, miten kohesiopolitiikka tähän vaikutti. Eli kuten tällä kalvolla todetaan, niin me emme voi tilastotietoja tuijottamalla te- tehdä arvioita tämän politiikan menestyksellisyydestä. Eli esitimme viisi kysymystä. Ensinnäkin, oliko rahoituksen mittakaava riittävän suuri, jotta eroja saatiin aikaiseksi? Kohdennettiinko se olennaisiin tekijöihin? tarjoavatko nämä makrotaloudelliset mallit positiivisia vaikutuksia, ennustavatko ne kasvun positiivisia malleja, oliko tukea saaneilla alueilla tämä kasvu parempaa ja onko konkreettisia todistusaineistoa positiivista tuloksista. Ja vastaus näihin oli kyllä. Eli kohesiopolitiikalla on ollut konkreettista positiivista vaikutusta tällä arviointikaudella. Rahoitus oli huomattava erityisesti tavoitealueella yksi. 2-3 prosenttia kokonaisinvestoinneista näillä alueilla – ja yli yhden prosentin tuki Kreikassa ja kasvu BKT Kreikassa ja Portugalissa tämän tuen ansiosta. Me tiedämme myöskin, että EKTR kohdistettiin kasvutekijöihin, jotka olivat, oli saatu esille kaikista kasvuteorioista, eli siinä oli kysymys lähinnä infrastruktuureista. Jos me tarkastelemme investointien määrää, kohesiopolitiikan kulut suhteessa hallituksen BKT, hen. jos tarkastelemme kymmenen maan EUta, siellä EKTR on 14,37 prosenttia hallituksen BKTstä. Eli tässä nähdään, kuinka suuresta määrästä on kysymys kohesiopolitiikan suhteen. Jos me tarkastelemme joitakin näitä mallintamistuloksia. No tässä on yksi tulos, jotta tästä ei tulisi liian monimutkaista, esimerkiksi Quest-malli, jota DG ECFIN vie eteenpäin. Ja kun me tarkastelemme kumulatiivista nettovaikutusta BKT, ja tämä kertoo meille, että jos me otamme esimerkiksi 25 maan Euroopan unionin vuosina 2000-2009 kumulatiivinen nettovaikutus BKT on 0,7 prosenttia ja se kasvaa 2,4 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Ja hyvin suuria vaikutuksia on myöskin kymmenen maan Euroopan unionissa, hieman vähäisempiä vaikutuksia 15 maan Euroopan unionissa. Malli on rakennettu perustuen siihen teoriaan, joka kertoo, miten talous toimii ja tämä on rakennettu tälle periaatteelle ja se kertoo, että kohesiopolitiikalla on vaikutusta. Meillä on toinenkin malli, Hermannin malli, joka perustuu eri tavalla ja mallintajat eivät aina ole näistä asioista samaa mieltä, mutta molemmat mallit kertovat, että, että kohesiopolitiikalla oli BKT positiivinen vaikutus. Sitten seuraava kalvo kertoo meille näistä investointi, investointitilanteista kuten pystytte tästä toteamaan, niin strategiat ovat hieman erilaisia. Vihreät alueet ovat niitä, joissa investoidaan perusinfrastruktuureihin. Sinisillä alueilla investoidaan tuotantoympäristöön, punaisilla alueilla eh, henkilöstövaroihin ja sitten pinkki, siellä on hieman tasapainoisempi investointimalli. Eli erilaisia trendejä investointien suhteen on, ja tämä ei, tässä ei ole kysymys ainoastaan EKTRstä, vaan myöskin sosiaalirahastosta. Tämä graafisesti osoittaa teille, minkälaisia voimavaroja on investointi. Sitten jotku, joitakin temaattisia osa-alueita. Ensinnäkin tuki yrityksille – Jäsenvaltiot ovat kertoneet meille, että yli miljoona työpaikkaa on yritystukien kautta luotu. Tämä on paljon ja se on täysin uskottava, kun me tarkastelemme näitä lukuja, mutta se ei kuitenkaan ole ihan tarkka eikä tyhjentävä. Ja tämä johtuu siitä, että joissakin jäsenvaltioissa tietojärjestelmät ovat erittäin hyviä ja siellä todella tarkkaan on kerätty tietoa, aivan erityisesti mainitsisin Saksan ja Ison-Britannian hyvinä esimerkkeinä. Ja sitten on jäsenvaltioita, jossa ei kovinkaan paljon ponnistella tietojen keräämisen suhteen, mitä tulee työpaikkojen luomiseen. Eli tämä on asia, jossa me haluamme vastaisuudessa parannusta aikaiseksi. Eli päällekkäisyyttä saattaa olla joillakin osa-alueilla, ehkä aliraportointia joillakin muilla. Mutta jos me jaamme nämä jaetut työpaikat kautta tämän ohjelman, niin tämä on se luku, johon päädyttiin. Me olemme myöskin testanneet uusia arviointimenetelmiä, aivan erityisesti meitä kiinnostaa se, että käytettäisiin niitä parhaita olemassa olevia keinoja, esimerkiksi tällaiset vaikutusarvioinnit, Tätä voidaan soveltaa yritystukeen tai eh, henkilöstöresurssien kasvattamiseen. Eli verrataan yrityksiä, jotka ovat saaneet tukea yrityksiin, jotka eivät ole saaneet tukea. Ja jos tämä tehdään eh, etukäteen, niin tämä on riippuvainen myöskin siitä tiedosta, jota on saatavilla. Mutta esimerkiksi itäisessä Saksassa työntekijöihin sijoitettiin enemmän niissä yrityksissä, jotka saivat tukea. Eli 8000 tuki siitä saatiin 1-12 000 euron lisäinvestointi. Eli se tarkoittaa sitä, että tässä ei paljonkaan tyhjää ole. Ja tämä on keino, jota me haluamme vastaisuudessa käyttää enemmän. Meillä oli asiantuntijakokous tänä aamuna ja tässä kolme asiantuntijaa Italiasta, Ruotsista ja Isosta Britanniasta osallistuvat tähän kokoukseen. Ja meillä oli tällainen aivoriihi ja keskustelimme siitä, miten tätä voitaisiin käyttää tulevaisuudessa. Ja tätä me haluaisimme jäsenvaltioidenkin työstävän hieman enemmän. Tässä käytetään ekonometrisiä keinoja, mutta se todellakin antaa meille mielenkiintoisia tuloksia ja siitä herää myöskin kysymyksiä. Sitten kun me tarkastelemme yritystukea tämän arvioinnin loppuvaiheessa, niin esitämme kysymyksiä. Tästä voidaan keskustella teidän keskuudessanne jäsenvaltioissa. Eli tulisiko tätä tukea antaa isoille yrityksille vai voivatko isot yritykset hoitaa tämän rahoituksen itse? Mutta jotta tähän voitaisiin vastata, niin me tarvitsemme lisää todistusaineistoa eri yritystukien vaikutuksista ja tehokkuudesta. Me emme komissiossa tätä voi hoitaa yksin. Tässä meidän täytyy kannustaa jäsenvaltioita ja alueita harjoittamaan tiukempaa valvontaa ja arviointia, jotta näitä eri ulottuvuuksia voitaisiin arvioida. Mitä ovat sitten ne asianmukaiset toimenpiteet ja indikaattorit? tarkastelin tätä esitelmääni eilen illalla ja mietin, että tämänhetkisessä talousilmapiirissä ehkä me haluaisimme mitata niitä työpaikkoja, jotka ovat suojattua, koska jos me tarkastelemme viime vuosia, niin se ei välttämättä heijastele tätä politiikan tehokkuutta, kun taas ehkä 90-luvulla pyrittiin siihen, että työpaikat säilyivät ja nyt kuitenkin tällä hetkellä pyritään luomaan työpaikkoja uusille alueille, esimerkiksi tietoon perustuvissa talouksissa. Ja on hyvä tietää, mitä mitataan silloin, kun puhutaan turvattuja työpaikkoja. Eli jos tarkastellaan mitä tahansa työpaikkoja yrityksissä, niin tulokset eivät välttämättä ole samanlaisia. Sitten uudet luodut työpaikat, niitä me olemme pyrkineet mittaamaan, mutta me olemme keskustelleet siitä, miten niitä mitataan missä vaiheessa, koska luotujen työpaikkojen ja kasvaneen tuottavuuden välillä on tietty yhteys. Voitaisiin todeta, että jos sijoittaa laitteistoon yrityksissä, silloin luodaan työpaikkoja niille työntekijöille, jotka käyttävät näitä uusia laitteita ja pitkällä aikavälillä se johtaa kasvaneeseen tuotantoon mutta asia saattaa toimia toisinkin päin. Voidaan investoida laitteistoihin ja silloin ei tarvita yhtä paljon työntekijöitä yrityksessä, mutta pitkällä aikavälillä sitten liikevaihto ehkä kasvaa ja otetaan uusia työntekijöitä. Eli ei ole yhtä ainoata mittakaavaa, jota voitaisiin soveltaa kaikkiin yritystoimintamenetelmiin. Sitten jos siirryn käsittelemään liikennettä, nämä sijoitukset liikenteeseen. No, me olemme rahoittaneet 13 prosenttia kaikista nopeista junista ja 24 prosenttia moottoriteistä. Tämä tulee kasvamaan huomattavasti, kun me saamme tietoa kohesiorahaston arvioinneista. Eli me olemme yhteisrahoittaneet 26 prosenttia yli 7000 kilometristä moottoritietä, jota, joka saatiin valmiiksi 15 euro, maan Euroopan unionissa. Ja olemme myöskin päivittäneet 3000 kilometriä rautatielinjoja. Meillä on Seviljassa tutkimuskeskus, mutta tämä ei toiminut, eli me halusimme mallintaa tämän BKT ja ympäristövaikutuksiin. Ehkä tässä tarvitaan uusi malli, tai sitten kun me saamme kohesiorahastotiedot, niin ehkä TransToolsia voidaan käyttää uudelleen, mutta TransToolsin, jotta se toimii, niin silloin täytyy olla joku rautatielinja tai tie, joka kattaa kokonaisen välimatkan, eikä vaan jotakin yksittäistä tieosuutta. Tätä täytyy tarkastella lähemmin tulevaisuudessa. Arviointi herättää kysymyksiä, joista tulee todellakin keskustella ja ehkä ryhtyä toimiinkin. Ensinnäkin nämä nopeat rautatiet, junayhteydet, arviointi ei ollut kovinkaan innoissaan niistä edusta, joita saadaan, jos tehdään sijoituksia nopeisiin junayhteyksiin, jos otetaan huomioon korkeat kustannukset ja se, että aluepolitiikka ei tästä saa kovinkaan suuria hyötyjä. Eli tätä täytyy tarkastella tapauskohtaisesti. Sitten myöskin tuki satamille ja lentokentille. Suosituksena oli se, että meidän tulisi tarkastella hieman enemmän pääsyä lentokentille. Ja me herätimme myöskin kysymyksiä siitä, et herätämme kysymyksiä, esitämme kysymyksiä siitä, tulisiko meidän rahoittaa 15 e EUn maan alueella näitä teitä, koska näyttäisi siltä, että päivitykseen on tarvetta taloudellisen talouskasvun turvallisuussyistä, mutta me olemme rakentaneet teitä 15 maan Euroopan unionissa jo pitkään ja pitääkö tätä jatkaa aivan erityisesti, jos otetaan huomioon se, että yhä enemmän puhutaan vihreästä kehityksestä. Tästäkin voidaan keskustella. Ja sitten, jos puhun hieman vielä sosiaalisesta ja territoriallisesta kohesiosta, yksi asia tässä arviointiprosessissa kiinnitti meidän huomiomme, toisin sanoen se, että joskus asetamaan näitä asioita tietyllä tavalla laatikkoon ja ihmisillä on sellainen kysymys, että tässä on kysymys vain taloudellisesta kohesiosta ja tietenkään tässä ei ole kysymys siitä, tässä on kysymys taloudesta, sosiaalista ja territoriallisesta kohesiosta ja osa investoinnista ei johda talouskasvuun, mutta ne ovat kuitenkin tärkeitä sosiaalisen ja territoriaalisen kohesion kannalta, mutta näiden vaikutuksia on paljon vaikeampi mitata. Kolmas EAKRn talousalueesta yksi ja 36 prosenttia talo- tavoitealueesta kaksi kohdistettiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin sen sijaan, että se oli kohdistettu taloudelliseen kasvuun. Eli ei voida sanoa, että jos talouserot eivät äh, madallu, niin silloin ei ole saavutettu mitään, vaan tarkoittaa sitä, että on saavutettu muita asioita. Ja tämän tyyppiset äh, äh, sijoitukset. Siinä on kysymys suunnittelusta ja jälleenrakennuksesta, eli esimerkiksi ähm, epäsuotuisilla alueilla on parannettu asuntotilannetta, on saatu juomakelpoista vettä ihmisille, viemäröintiä on parannettu, on myöskin kunnostettu kyliä, vanhoja teollisuusalueita ja erilaisia perintöalueita – No on hyvin hankala määrällisesti mitata sitä, mitä vaikutuksia tällaisilla investoinnilla on, mutta jos voisin antaa esimerkin näiden politiikkojen yhteistoiminnasta. Tänä aamuna kuulimme esimerkin Isosta Britanniasta, jossa yritys, siis saksalainen yritys, oli sijoittanut, sijoittautunut Koillis-Englantiin – ja sitten esitettiin kysymyksiä siitä, kuinka paljon työpaikkoja luotiin, mikä oli liikevaihto. esitettiin kysymys siitä, miksi yritys sijoittautui tälle alueelle. Ja yritys sanoi, että syynä oli se, että sieltä löytyi, koko kaupunki oli kunnostettu ja siellä oli parempi elämänlaatu tällä alueella. Nämä ovat kuitenkin asioita, joita on hyvin hankala mitata kokonaisuudessaan. No niin, kuten sanoin, me voimme nähdä, me voimme tarkkailla, kun tehdään tapauskohtaisia selvityksiä ja arvioidaan Euroopan alueita, voidaan arvioida myös elämisenlaadun parantumista ja, parantumista ja alueellisen tasapainon parantumista, mutta meillä ei ole indikaattoreita tämän mittaamiseksi. Ja tämä on sellainen asia, joka täytyy selvittää enemmän, mutta emme ole vielä varmoja, onko, siitä, onko tällaista indikaattoria olemassakaan mutta jos vaan äh, äh, upotamme tämän sen Eurostat-järjestelmän, että saisimme näyttöä. Meidän täytyy päästä varhaisessa vaiheessa selvittämään. Meillä on rajallisia vaikutuksia kasvuun, mutta, mutta ää, äh, kestävään kehitykseen voidaan vaikuttaa vähentämään sosiaalista ja alueellista eroa. Politiikan johtopäätöksen on, että kohesiopolitiikan saavutukset ovat enemmän kuin pelkästään taloudellinen kasvu. Sillä on moninkertaisia tavoitteita, mutta meidän täytyy selkeämmin selventää, mitä me haluamme saada aikaan AKRllä ja mikä tämän yhteys on aluekehitykseen. Ja silloin kun kehitetään ohjelmia ja päätetään investoinneista tällaisille alueille, silloin täytyy olla selkeä logiikka, miksi me teemme sen ja miten se taas muuttaa meidän alueillamme. Ja sitten tähän erityisen tapaukseen tavoitealueella kaksi, me luimme, me, tähän tarvitsee hieman enemmän aikaa. Alue, tavoitealueella kaksi, siellä on aika vähäistä rahoitusta, se on alle 40 euroa per kapita äh, vuodessa. Ja tämä todellakin on, äh, ää, on siellä on paljonkin pitkäaikaisia ongelmia noilla alueilla. On vaikea nähdä, millä tavalla tämä suhteellisen pieni tuki, millä tavalla se voi vaikuttaa sitten tilastotietoihin tuolla noilla alueilla. Joka tapauksessa havaitsin, että tavoitealue 2, se toimii katalysaattorina pitkän aikavälin, aikavälin rakennemuutostrategialle. Ja sen kehittämisen tehokkuus näkyy kasvuluvuissa. Ne alueet ovat päässeet pahimmillaankin samalle tasolle kuin paremmat alueet. Ja sitten implikaatiot tulevaisuutta varten tavoite kaksi alueella. Ensimmäinen asia on se, että, että aluepolitiikan tekijöiden visio ja sitoutuminen on tärkeää. Se havaittiin useissakin selvityksissä. Se on oikeastaan tärkein elementti tavoitealue, kakkostavoite, kakkostavoitealueella. Ja ei ole väliä, että onko, se, onko alue, onko sinne investointu vai onko sillä historia, niin kuin kaivosalue tai telakkateollisuuden historia vai onko sillä PK-yritysten historia, alue voi muuttua ja muuttaa erikoistumistaan, mutta tärkeää on tämä aluepolitiikan tekijöiden visio ja sitoutuminen. Alue A2, siihen saadaan enemmän vaikutuksia aika silloin, kun alue 2 ja, ja alueelliset strategiat ovat samassa linjassa ja täytyy päästä luojempaan kokemusten vaihtoon eli jäsenvaltioiden välillä. Tietenkin tässä on, tietenkin näitä hoidetaan myös äh, kuntien välisessä vaihdossa, että valtava kokemusten ja tiedenvaihto ja asiantuntemuksen vaihto, sitä voi, se, se voisi muuttaa myös tavoite yksi tavoite kaksi alueiden tilannetta. Me tarvitsemme enemmän näyttöä erityisesti sen suhteen, ei, me tarvitsemme näyttää tietenkin yrityksen, yritysten tuesta, mutta myös sosiaalisesta ja alueellisista investoinnista. Ja koska on selvää, että tällä hetkellä <coughs> että, että työllisyysalueilla monet interventiot eivät tähtää pelkästään kilpailukykyyn, vaan ne tähtäävät myös alueelliseen ja sosiaaliseen kohesioon. Ja tämä on sellainen asia, joka on joskus jää, jäänyt vähän unohduksiin meidän poliittisessa keskustelussamme. Ja sitten <clears throat> se viimeiseen osaan äh, johtamisessa ja täytäntöönpanossa, että viime kerralla kun olin täällä ja puhuin tästä, niin muistuttaisin vain teitä, tämä nimi, koska tämä on tärkeä. EU 10, 10 eu alueet ovat vasta vähän aikaa panna täytäntöön näitä ohjelmia, ja niillä on vaikka rajallinen kokemus, ja tästä kuitenkin varoitettiin alkuvaiheessa ja vaiku, näitä ei kuitenkaan oivallettu sitä, kuinka, kuinka nämä, tämä alue pystyy ottamaan vastaan tätä tukea. Ja tämä on näkynyt myös kotimaan politiikassa. Ja meidän täytyy parantaa tulevaisuudessa pää. Tämä koskee sekä EU-10, EU-15 että keskityttiin pääsissä prosesseihin ja, ja äh, rahatalouden valvontaa, valvontaa, emmekä keskittyneet äh, äh, ohjelmiin ja niiden vaikuttavuuteen. Meidän arvioimme eivät saaneet riittävästi tukea indikaattoreista. Ja nämä, tämä on näkynyt läpi koko EUn ja tätä osastoa täytyy parantaa, jos me haluamme päästä eteenpäin tulevaisuudessa, jotta saattaisiin politiikasta ää, ää, tavallaan ää, tuloshakuisempi eikä niin, että se keskittyisi vain rahan käyttämiseen. Me turhaudumme yksikössämme silloin, kun ihmiset kertovat meille, että me olemme onnistuneet, me olemme käyttäneet rahamme. Me sanomme silloin, että no se ei nyt oikeastaan ole näin. No niin, sitten vaikutukset tulevaisuuden politiikkaan lyhyesti. Meillä on monia tavoitteita, sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset tavoitteet. Ja tämä on se meidän vahvuutemme. Me emme sano, että tämä on heikkous tässä politiikassa. Kuitenkin tämä täytyy ymmärtää myös suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja arvioinnissa. Ja me emme saa unohtaa meidän sosiaalisia, ympäristöllisiä tavoitteita silloin, kun puhumme taloudellisista tavoitteista. Meidän täytyy priorisoida, joka liittyy eri tavoitteisiin joka näkyy myös silloin, kun ohjelmia määritellään. Ja me tarvitsemme parempia indikaattoreita. Uskomme myös, että meidän täytyy keskittää rahoitusta kyllä kullakin alueella. Tämä ei tarkoita sitä, että meillä ei pitäisi olla mitään monia, monenlaisia tavoitteita, mutta samaan aikaan meidän pitäisi keskittyä tässä rahoituksessa. Ja monissa politiikan sektoreilla, monissa politiikan sektoreilla ja toimenpiteissä kriittisen massan saaminen on tärkeää. Politiikan toimenpiteet voivat, niitä ei voida spesifoida etukäteen. Ne, ne pitäisi olla sopusoinnossa alueen tarpeiden kanssa. Siis arvio kertoo meille, että on äärimmäisen tärkeää, että alueet määrittelevät sen, mitä ne mitä, mitkä tavoitteet niillä on ja minkälaisia poliittisia toimia tarvitaan, mutta me haluamme olla enemmän, me olemme tiukempia tulevaisuudessa, että kaikkihan tietävät, että mikä, mitkä ne politiikan tavoitteet ovat ja miten, äh, miten menesty, onnistumista mitataan. Koska aikaisemmin meillä oli politiikan toimia, meillä oli rahoituksia, joita allokoitiin, ja sitten ei pystytty kuitenkaan mittaamaan onnistuttuinko. Ihmiset eivät tienneet, koska sitä ei ole selvitetty, mitä haluttiin, mitä haluttiin muuttaa, eikä ole kysymys pelkästään siitä, että otetaan tavoite, ellei tiedetä, että tavoite on hyvä tavoite ja kohtuullinen, joka perustuu aikaisempaan kokoukseen. Mikä tahansa valintoja tehdään politiikassa, niin täytyy perustella EU-strategian valossa. Ja sitten yhteenveto. Arvio osoittaa, että EAKR on vähentänyt alueellisia eroja. EU25 kokonaisuudessaan voittaa kohesiopolitiikasta meillä on enemmän tietoa siitä, mitä politiikka on saanut aikaan pääpolitiikan sektorilla, kuljetuksessa, liikenteessä, ympäristössä ja yritystuessa. Ja vaan osoittaa, että politiikka antaa enemmänkin kuin kasvua. Se antaa paremman ympäristön, parempaa ympäristöä ja sosiaalisia etuja. Me tiedämme paljon paremmin, millä tavalla arvioida. Mutta meillä on paljon enemmän kysymyksiä, jotka vaativat vastauksia. Me tiedä, ja tässä vaiheessa me tiedämme enemmän, mutta myös tiedämme enemmän siitä, mitä me emme tiedä. Mutta lisää näyttöä on tulossa. Me julkistamme nämä Interregin ja Urbanin ja arviot tänä, tässä kuussa. Kohesiorahasto ja ISPA valmistuu ensi vuoden puolivälissä, mutta ensimmäisiä tuloksia saadaan jo tämänkin, tämän vuoden aikana. Ja toinen juttu, joka on tulossa, että olemme laatineet uuden asiantuntijaverkoston, jossa sitten kootaan näyttöä kaikesta työstä vuonna 2007-2013 ohjelmista kaikissa jäsenvaltioissa, ja näitä raportteja aletaan julkistaa eh, ensi vuoden alusta alkaen. Tiedän, että tämä ei ole täydellinen, se on parempi kuin aikaisemmin, me uskomme, että me olemme, me olemme lähteneet hyvin liikkeelle, mutta meidän täytyy tehdä paljon enemmän. Meidän täytyy rohkaista jäsenmaita ja alueita arvioimaan enemmän, jotta voimme sitten tukeutua tähän näyttöön, koska eh, mikään arvio ei pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta jos meillä on laaja arviointi, eh, eh, joska, joka, paletti, joka tulee samaan tulokseen, niin silloin me pystymme käyttämään näitä tuloksia eteenpäin menemiseen ja politiikan muuttamiseen tarvittaessa. Kiitoksia. Uh, Kiitos kaikkien kollegojen puolesta voin sanoa, että tämä oli erittäin hyödyllistä ja siitä saatiin kyllä ajattelemisen aihetta, eikä se ainoastaan ollut hyvä esitys. Eli nyt me voimme käynnistää keskustelut. Maikus Piper on ensimmäinen puhuja. Ja, herzlichen Dank. Kiitoksia herra Aaner ja rouva Gaffi tästä todella täsmällisestä tarkasta esityksestä. Haluaisin esittää, ottaa sille kaksi asiaa, jotka ovat mielestäni, jotka vaikuttavat jo seuraavalle jaksolle. Ensinnäkin minua kiinnostaa teidän kokemuksenne siitä, että miten tämä erilainen kehitys kohesiopolitiikan tasolla ja EAKR kohdalla toisaalta on ollut Onko tässä ollut liikaa byrokraattista rinnakkaisuutta ja päällekkäisyyttä? Sanoitte, että jopa arviointi on, on sen tapa, pitäisi tapahtua samoihin aikoihin. Te puhutte synteesi raportoinnista. Eikö se ole hieman liian mutkikosta? Eikö tämäkin voi johtaa peräti siihen johtopäätöksiin, että kohesiorahasta ja EAKR, EAKR pitäisi yhdistää tulevalla kaudella ihan tehokkuussyistä? Se oli yksi kysymys. Herra Aaner vastannee ehkä tähän totuttuun tyyliinsä. No ei teidän tarvitse niin täsmällinen olla ja tarkka olla, että kyllä siihen voi vastata vähän laveamminkin. Toinen kysymykseni koskee Kreikan kolttaista maata. Vuonna 2006 oli jo havaittavissa rikkomuksia vakaussopimusta vastaan. Ja te nyt sanotte, että Kreikka on oikeastaan ainoa maa, jossa, näitä, jossa nämä erot ovat kasvaneet. Te ö, äh, otette esille Ateenan. Ja nyt sellaisissa maissa, jotka jatkuvasti rikkovat äh, vakauskriteereitä vastaan, voimmeko olla sitten varmoja, että Euroopan rakennerahoja todellakin käytetään sillä tavalla, niin, kuin, eh, eh, niin että ne vastaavat sisällöllisiä vaatimuksia. Onko valvontavälineitä, joilla voidaan valvoa tällaista? Ehkä te voitte nyt tämän päivän keskustelun silmällä pitää vastata siihen kysymyksiin, minkä takia komissio ei vielä ole eh, ottanut kohesioasetuksen artiklaa käyttöön, jonka mukaan sellainen maa, joka sellainen, jos maa rikkoo dramaattisesti vakauskriteereitä vastaan, että silloin jos komissio jotakin ehdottaa, niin, niin, niin silloin nämä rahat voidaan jäädyttää. Miksi näin ei ole tapahtunut? Miksi ei ole edes mietitty asiaa? Täsmällinen kysymys. Sitten lisäkysymys, joka koskee rakennepolitiikan tulevaisuutta. Onko komissiossa ajateltu jonkinlaista automa- automatiikkaa tai automaattista rakennelmaa, että tulevaisuudessa maat, jotka rikkovat vakaussopimusta vastaan, että, että niiden pitäisi odottaa ensin komission ehdotuksia ja sitten pitäisi ehkä tukeutua kompromisseihin jäsenvaltioiden kesken, vaan eikö voisi olla oikeastaan sellainen automaattinen järjestelmä tulevaisuudessa, että, että ne maat, joilla on, ja aiheuttavat niin rankkoja ongelmia, että sitten voitaisiin automaattisesti langettaa sanktiomekanismeja tällaisia tukia ajatellen. Sitten sisällöllinen asia. Rova Gaffi kysyy, onko meidän mielestämme vielä mahdollista edistää maantie- tai tienrakennusta EU-15. Voisi sanoa, että miksi ei, jos se, se palvelee myös Itä-Euroopan markkinoiden mukaan ottamista, koska jos saadaan länsi-itä-yhteydet, jotka miksipä ei niitä pitäisi tukea myös EU-15 puitteissa. Tämähän oikeastaan koituisi epäsuorasti myös Itä-Euroopan maiden eduksi. Ja siinä mielessä vastaisin kyllä, koska se on oikeastaan osa aluepolitiikkaa. Ok, kiitoksia. Thank you very much. Elżbieta Łukacijewska. E, dziękuję bardzo Pani <clears throat> Przewodnicząca. Ja mam e, trzy pytania. Na początek taka uwaga, że ja nie mam wątpliwości, że e, Kiitoksia. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin minä en epäile hetkeäkään sitä, etteikö kohesiorahasto olisi menestystarina. Ja jos se, on, on, jos se ei ole välttämättä valtava menestystarina, se kuitenkin on auttanut kehitystämme. Haluaisin ensinnäkin tietää, että onko, onko, olisiko, olisiko ylipäätään mahdollista arvioida sitä, miten kohesiopolitiikka vaikuttaa alueisiin, Eh, erillään muista politiikan sektoreista? Voidaanko eh, te suorittaa tällainen selektiivinen analyysi? Sitten vielä yksi kysymys. Uskotteko te, että markkinointivälineitä tarvittaisiin komission politiikan tasolla, jotta tämän politiikan imagoa voitaisiin parantaa? koska olen samaa mieltä siitä, että ei voida hyväksyä, että, että valtava projekti toteutetaan jossakin maassa, EU-ssa, ja kukaan ei edes puhu siitä, että, että siinä on mukana EU-rahoja. Tämä oli minun toinen kysymykseni. Ja kolmanneksi, no yksi tässä puuttuu, tässä tuossa esityksessä saattaa olla, että tällainen arviointi ei ole mahdollistakaan, mutta haluaisin tietää, onko, oletteko te selvittäneet, mikä on tilanne sen suhteen, miten EU-varojen käytettävyys on eri maissa. Täällä on puhuttu paljon byrokratia herra Piiperkin puhui siitä, mutta Euroopan unioni on kuitenkin yksi kokonaisuus, yksi unioni. Tämä tarkoittaa sitä, että rahojen saatavuus pitäisi olla myös sama tilan samanlainen. Tässä tulee sellainen vaikutelma, että eräissä maissa se on yksinkertaisempaa kuin jossakin muissa maissa, koska byrokratia vaikuttaa. Voitteko meille kertoa lähemmin näistä yksistä, miten tulee yksittäisiin maihin ja miten niitä rahoitetaan EU-varoilla. Niin, ehkä voisin reagoida näihin kysymyksiin. Äh, herzlichen Dank zunächst zu den Kiitoksia ensinnäkin herra Piiperin kysymys. Kohesio, äh, kohesio ja sosia- äh, aluekehitysrahoituksen kohdemuksen, kyllä. Aikaisemmin tämä oli aika monimutkaista, koska aluerahastossa – meillä oli, äh, meillä oli tällainen ohjelmasuunnittelumenettely, kun tässä kohesiorahastossa oli tällainen spesifinen projektikohtainen äh, toiminta. Sitten 2007-2013 äh, jakso, siinä nämä kohesiorahastoprojektit integroitiin alueohjelmiin näissä maissa, ja tämä oli ensimmäinen askel eteenpäin. Mutta nyt on käynyt ilmi, että edelleenkin on paljon päällekkäisyyttä ja jopa ristiriitaisuuksia näiden kahden mm, asetuksen välillä. Otan vain yhden esimerkin esille, joka on nyt käynyt ilmi, että esimerkiksi eräs suurprojekti kohesiorahaston tasolla on jopa määritelty toisella tavalla kuin suurprojekti aluerahastossa. Uskon, että jos ajattelemme tulevaisuutta, niin, me, niin me olemme sellaisessa vaiheessa, jossa molemmat rahastot tarvitsevat, voisivat ottaa käyttöön samat säännöt, ja niiden pitäisi ottaa käyttöön samat säännöt. Että men, voimmeko mennä sitten askeleen pidemmälle, niin se on sitten taas oikein poliittinen kysymys, että menemme, voimmeko mennä pidemmälle, että sanomme, että, että puramme kohesiorahaston ja sisällytämme sen osaksi aluepolitiikkaa, joka kattaa molemmat rahastot, se on vaikea kysymys, koska nyt jos ajatellaan seuraavaa vaihetta, että molemmat rahastot, molemmien rahaston täytäntöönpano kuuluisi yhden ja saman ohjelman piiriin, jossa olisi samat säännöt, niin silloin tämä olisi jo aimo askel eteenpäin. Loppu olisi vain sitten tällaista niin kuin viilailua, että tarvitaanko näiden näiden varojen allokointiin kaksi eri, eri rahastoa, vai voitaisiko se hoitaa samojen pelisääntöjen mukaan tai pohjalta yhdestä rahastosta. Sitten Kreikka ja vakaussopimus. Ensinnäkin on oikein, että alueelliset erot, alueelliset erot Kreikan sisällä ovat lisääntyneet, joka pitkälti on selitettävissä tämän valtavan kasvun myötä, joka on tapahtunut erityisesti Ateenassa viimeisen viimeisen jakkauden jakson aikana. Meillä olemme pohtaneet makrotalousongelmien yhteydessä Kreikassa olemme pohtineet, miten me tulevaisuudessa voisimme ottaa kohesiopolitiikan asioita reagoitimme kohtiksi. Ensimmäinen asia, joka täytyy olla selvää, että kestävää kasvua ei saada aikaan, ellei samalla ajeta vakaita makrotaloutta. Näiden täytyy tavallaan täydentää toisiaan. Me olemme pohtineet Kreikan kohdalla, että olisiko mielekästä, että tällä kaudella kohesiorahasto rahasto käyttäisi mahdollisuuttaan ehdottaa ministerineuvostolle, että, kohe, että Kreikka, Kreikan saatavat kohesiorahastosta jäädytettäisiin me olemme päätyneet siihen johtopäätökseen, että Kreikassa, Kreikka on periaatteessa ainoa, joka tarvitsee näitä varoja tämän taloudellisen kehityksen eteenpäin vihemiseksi. Ja nämä ovat oikeastaan rakennerahaston varoja, ja tähän mennessä tämä on hieman jarruttanut meitä tässä kysymyksessä. Kuitenkin tätä ei pidä salata, mitä tulee tulevaisuuteen, että, että se pääosasto, joka käsittelee taloutta ja äh, raha-asioita. Meidän täytyisi yhdessä niiden kanssa pohtia, emmekö meidän pitäisi pyrkiä systemaattisempaan ehdollistamiseen yhtäältä rakennerahaston ja taas toisaalta äh, makrotalouden vakauden välillä. Ja tässä meistä no, tällainen ehdollistaminen johtaisi tällaiseen kolmen tason järjestelmään. Ensimmäinen taso olisi makrotalouden vakaus. Siinä todellakin kysymys olisi niin, että pitäisikö tämä jättää silleen, niin kuin se on nyt, että kohesiorahaston ja mahdoll- rahaston, että, että, että voitaisiin sitten neuvoston päätöksellä joku maa rahastosta poistaa, tai pitäisikö tämä koko rakennerahasto rahasto laajentaa laajemmalle vai pitäisikö sitten tällaisen poliittisen päätöksen asemesta ottaa käyttöön tällainen automaattinen järjestelmä, jossa niin kuin tietyssä vaiheessa makrotalouden vakauden, vakausprosessin tasolla automaattisesti tulee sellainen tilanne, että hei, nyt seis, nyt varat pannaan jäihin, kunnes saadaan uskottava toimintaohjelma, joka jälleen niin kuin palauttaa asiat järjestykseen. Tämä on sellainen asia, jota pohditaan ja josta keskustellaan. Tänään emme ole vielä sellaisessa paik- tilanteessa, että voisin teille sanoa, että, että eh, tämä tulee olemaan yksi tulevaisuuden ehdotus, mutta tämä on varmasti yksi asia, jota meidän täytyy pohtia. Toinen asia, jota me pohdimme, on, mikä liittyy tähän ehdollistamiseen, on kysymys siitä, että miten me mahdollisesti tulevaisuudessa saamme paremman yhteyden luotua yhtäältä kansallisen, kansallisten uudistusohjelmien tasolla, jotka kuuluvat EU 2020-pakettiin, ja taas toisaalta rakennerahastojen tasolla. Toisin sanoen, millä tavalla voimme varmistaa, että rakennerahastot uudistusohjelmia toteutettaessa – työmarkkinaohjelmia sun muissa, että miten näitä uudistusohjelmia toteutettaessa rakennerahastot voisivat auttaa. Työmarkkinat on myös, en tiedä, oletteko nähneet tämän ehdotuksen, jonka herra professori Monti on tehnyt, että esimerkiksi silloin kun toteutetaan sisämarkkina ohjelma, että meillä olisi tietynlainen varaus käytössä, että meillä olisi tietty prosenttiosuus varoista, rakennerahastoista, jotka vapautettaisiin vasta siinä vaiheessa, kun jokin maa täyttää nämä ehdot ja edellytykset sisämarkkinoiden loppuun saattamisen osalta. Tässä on paljon ajatuksia, ideoita, joita täytyy pohtia, seikkaperäisesti niistä täytyy puhua huolellisesti, ja jotka sitten loppuviimeksi tulevat päätymään tärkeisiin poliittisiin päätöksiin. No luoja tietää, tämä ei ole mikään tekninen kysymys pelkästään, mutta, mutta tällaisia ongelmia täytyy pohtia ja meidän täytyy fundeerata sitä, että miten tämä mahdollisesti voidaan sitä rakentaa myöhemmin. Ja otan tämän, ai, ai niin, sitten tämä viimeinen taso, joka on, meille on saavan erityisen kiinnostava tässä rakennepolitiikassa, on tietenkin se taso, että millä tavalla, millä tavalla voimme päästä tulevaisuudessa siihen, että me vahvemmin omassa työssämme – omassa äh, valvontatyössä, niin sanotusti voisimme äh, seurata politiikan vaikuttavuutta ja tehokkuutta paikan päällä ja vähemmän ja ehkäpä vähän vähemmän painottaa näitä yksityiskohtaisia äh, finanssi- ja hallinnoll- finanssiyksityiskohtia ja hallinnollisia yksityiskohtia. Tämä on yksi asia, jota pohdimme myös, jos se jää nähtäväksi, että millä tavalla tämä voitaisiin parhaiten rakentaa. Meillä on siis kolme tasoa makrotalouden vakaus, sitten keskitaso, yhteys uudistusohjelmiin ja sitten tämä sitten perustavanlaatuinen taso meille on se kysymys, millä tavalla parhaiten varmistaa, että sellaisena aikana, jolloin julkinen talous on tiukoilla, että miten näitä rakennerahaston varoja voitaisiin todellakin käyttää hyviin, mielekkäisiin investointiprojekteihin. Mm. Ja sitten seuraava kysymys, ovatko kohesipolitiikan vaikutukset ikään kuin erillään äh, tarkasteltavissa kausa? Ei. Ei pelkällä äh, tilastollisten tilastotietojen seurannalla, ei sitä voida arvioida. Meidän täytyy mallintaa suhteellisen monimutkaisten analyysien avulla tätä jokais, ja kussakin niissä on omat ongelmansa. Ja siksi meidän konseptimme tähän mennessä on ollut se, että, että meillä on useita mal- mallinnoksia, joita saman aikaan käytetään, jotka tulevat eri lähteistä ja sitten yritetään selvittää, mitä nämä mallit tuovat. Ja siinä vaiheessa, kun näemme, että eri mallit ää, sitten johtavat samaan tulokseen, niin silloin ää, me voimme vahvemmin luottaa tähän tällaiseen mallintamiseen ja sen tuloksiin. Niin tietääkseni mutta Veronika ne täydentää, että tietääkseni meillä on vähemmän, vähän tietoa kerätty ja verrattu, jotka liittyvät yksityiskohtaiseen analyysiin siitä, miten, minkälaista on varojen käyttö yksittäisissä maissa. Mutta meidän kokemuksemme on osoittanut, ilman, että sitä voisi todistaa systemaattisessa analyysille, mutta meidän kokemuksemme osoittaa, että eri maat ovat, saavat, pääsevät eri, eri laajuudessa käyttämään näiden rahastojen varoja aina tilanteesta riippuen, joskin kansallinenkin lainsäädäntö meidän mielestämme joskus vaikeuttaa enemmän kuin mitä olisi tarpeen. Siellä, missä meillä on selkeästi tällaisia tapauksia, nähty näkyvissä, niin silloin me olemme olleet yhteydessä kyseiseen maahan tai alueeseen vakuuttaaksemme heidät siitä, että kansallinen lainsäädäntö täytyy muuttaa. Ja yksi ongelma, joka on aina näkyvissä, on tämä huoli EUn rahavalvonnasta, joka johtaa siihen, että kun me, me esitämme jonkun säädön, säännön, että sitten sitten se siirtyy alueelliselle tai jopa paikallisellekin tasolle, ja, ja se on se johtaa siihen, että, että täytäntöpanosäännöt ovat niin kattavia, että niistä tulee rasite. Ja silloinhan kansallisella tasolla tuntee olonsa sellaiseksi, että, että, että se on varmuusasti on 120 prosenttia ja alueellisella tasolla se on 140 prosenttia. Ja tässäkin me yritämme saada dialogia aikaan äh, äh, jäsenvaltioiden alueiden kanssa, mutta emme ole päässeet rehellisesti sanoen vielä kovinkaan pitkälle. Hyvät kollegat, äh, puhujalistalla on vielä 11 henkilöä. Ensimmäisenä Elisabeth Schröter. No ensinnäkin suuret kiitokset. Ja onnittelen teitä tästä todella hyvästä raportista. No okei, ensin ajattelin, että tämä on tällainen ex post-raportti, että ei se mitään jännittävä juttu ole. Mutta siinä oikeastaan puhutaankin kaudesta 2007-2013, mitä kiinnostaa, mitä tulee. Mutta se, mitä, tätä, mitä tätä saitte aikaan, se oli hyvä, äh, hieno juttu, ja siitä voidaan sanoa, että mitä me voimme oppia äh, äh, eilisestä oikeastaan jatkaisin siitä, mitä, mistä kysyttiin että okei, tällaista ei voida mitata, tai miten sitä voidaan mitata. Ja siksi puhuisin myös siitä, meitä, millä tavalla luodaan työpaikkoja, miten se onnistuu, miten me voimme, voimme mitata työpaikkojen luomista esimerkiksi, esimerkiksi tienrakennuksessa, voimmeko mitata työpaikkojen luomista silloin, kun me ajattelemme, että, että meillä on ilmastoystävällisempää politiikkaa alueilla. Voin sanoa, että tästä on esimerkkejä. Euroopan parlamentissakin on tällainen mietintö, jonka minä lain, laadin työllisyys, jota olen laatimassa työllisyysvaliokunnassa, että olemme hyvin, hyvässä yhteistyössä tämän valiokunnan kanssa, Roo Westfalin kanssa, ja tässä valiokunnassa voisi olla sellainen ajatus, että, että voidaan tutkia, että millä, että miten paljon on työpaikkapotentiaali. Siinä on paljon enemmän kuin mitä komissio on itse analysoinut. Ja me olemme myös selvittäneet kansallisia tilanteita. Ja toivon kovasti, että tämä vaikuttaa myös teidän ajatuksiinne. Toinen, mikä on minulle tärkeä, byrokratia ja valvonta, mistä äsken puhuitte, herra Aner. Tämä suuri pelko, että byrokratia jos vaan kasvaa, ja sitten se on niin kuin EUn suu, mutta byrokratia löytyy ihan muulla, muullakin tasolla. Mutta on yksi virhe, ja se, se ei vielä näy tässä raportissa, mutta, mutta sitten kun sitten kun pääsemme ex post raportti 2007-2013, niin varmasti tähänkin kohtaan tulemme tunnetuista syistä. Te olette vähentäneet paikallista valvontaa, se oli virhe. Se oli kuitenkin tehokkain väline kuin mikä, mikä on. Voidaan selvittää paikan päälle, mikä on tilanne. Ja komissio määritellä niin oma kriteerinsä kuitenkin, että, että noudatetaanko finanssiohjeita vai katsotaanko tuloksia. Mikä on tulos? Onko työpaikkoja syntynyt? Onko alue selvästi elpynyt? Siksi minä katson, että meidän pitäisi vakavemmin vahtia sitä, että, että saataisiin enemmän paikallista valvontaa, koska tämä paikallinen valvonta ei, ei ole tällainen Nikolai Kokolin tyyppinen revisori, vaan että se on että on, siellä on, nämä ovat keskustelua paikalla, paikan päällä ja siinä puhutaan, mitkä ovat paikalliset vaikeudet ja missä on tehty virheitä ja missä täytyy parantaa täytäntöönpanoa tai että pitäisikö alueen niin kuin, muuttaa jotakin tai mikä se ongelma oikein on. Jos tätä vähennetään, niin, niin silloin yhteistyössä parlamentin kanssa voitaisiin sanoa neuvostokin suuntaan, että me tarvitsemme äh, tiheämpää valvontaa paikan päällä. Silloin me olemme paljon, pääsemme paljon pitoloksiin, eikä tarvitse lisää byrokratiaa. Silloin paikan päällä pelko äh, väistyy keskustelun tieltä ja voidaan kysyä, että saammeko me äh, tuleeko tilintarkastustuomioistuin myös tukemaan meitä sinne, että, että tämä voisi olla tällainen ennaltaehkäisevä havainnointi, e, eikä tarvitse mennä siihen, että nyt on tehty tämä väärin ja sitten tulee tällainen valtava virhe astat. Niin 2006 raporttihan meitä askarruttaa kovasti. Siksi minun ajatukseni olisi, sitä voidaan testata ja voitaisiin sitten miettiä, että eikö voitaisiin testata yhdessä tilitastustuomioistuimen kanssa, että millä tavalla päästäisiin parempiin tuloksiin noin seurannan välityksellä. Ja sillä tavalla voitaisiin uudistaa toimintaa ja vähentää byrokratiaa. Ja viimeinen kohta, näen hieman kriittisin tämä, minkä sanoitte, että te haluatte lähentyä kansallisia uudistussuunnitelmia. Se hieman häiritsee sitä, mikä on tärkeää aluepolitiikassa, nimittäin, että mikä on alueiden merkitys, koska nämä kansalliset uudistussuunnitelmat ovat kansallisia suunnitelmia ja valtakunnallisia suunnitelmia siis. Ja silloin se on kuitenkin, sinne päätetään kuitenkin korkeimmalla tasolla ja pannaan täytäntöön korkeimmalla tasolla. Alueet, katsotaanpa selontekoja, tehokkuus, päästään, sillä, tehokkuuteen päästään siten, että käytetään, maksimoidaan niin kuin alueella oleva tieto. Siksi tämä ei ole minusta paras äh, keino. Thank you very much. Eh. Kiitokset. Sitten eh, Joro. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä esittäisin yhden hyvin yksinkertaisen kysymyksen eh, arviointiyksikön johtajalle. Onko tämä arviointi, jota nyt on toteutettu, tullut koskettamaan myös niitä varoja, jotka on ohjattu merentakaisille kaukaisille alueille, ja olisiko mahdollista saada tällainen kokonaistutkimus, kokonaisarvio niistä varoista, jotka koskettelevat, jotka on myönnetty näille kaukaisille asioille, alueille. Kirilov. Mistä hän... Kiitos. Haluaisin onnitella teitä tästä tutkimuksesta ja esitelmästä. No, tässä sanoitte sitaattina, että nyt kun tiedätte enemmän, niin tajusitte, että tiedättekin itse asiassa vähemmän kuuluisa taiteilija on sanonut, että ei tule pelätä täydellisyyttä, koska sitä ei koskaan saavuta. Tämä tietenkin antaa meille riittävästi tietoa, kuten tekin sanoitte. Tämä antaa meille riittävästi ruutia tässä vaiheessa tukeaksemme kohesiopolitiikan kohesiopolitiikkaa tulevaisuudessa. Se on tärkeää koko unionin kannalta, koko tämä tieto, jota meillä on, se tukee tätä linjaa. Tietenkin tämä on tärkeää tässä hyvin kriittisessä kriisitilanteessa, mitä rahoitusmarkkinoihin ja talouteen tulee. Me kaikki tunnemme sen omissa maissamme ja haluan ainoastaan sanoa sen verran, että ehkäpä meidän tulisi puhua tämänkin hetkisestä tilanteesta siitä, kuinka nopeasti nämä varat otetaan käyttöön. Ehkä yksinkertaistaminen tulisi käynnistää mahdollisimman pian ja sitten siitä saataisiin positiivisia vaikutuksia koko prosessiin. Jotkut maat tarvitsevat apua. Ilmeisesti te odotitte uusilta jäsenvaltioilta paljon pahempaa, mutta tästä huolimatta olen sitä mieltä, että vaikeuksia on edessä ja me emme ole riittäväksi, riittävästi ottaneet opiksi. Hiljattain omassa maassani pääjohtajan kirje julkistettiin ja tässä kirjeessä sanottiin, että virkamiesten tulisi hieman ponnistella kovemmin ja haluaisin todellakin, että Herra Eiler, no ei nyt ehkä mainittaisi maita nimeltä, mutta kuinka moni maa tarvitsisi tällaista kannustusta, koska nyt ajat ovat kriittisiä ja vielä on aikaa kiihdyttää vauhtia, jotta myönnettyjä voimavaroja voidaan käyttää hyväksi. Ja ehkäpä me yhteistyössä kansallisten parlamenttien kollegojen kanssa voisimme auttaa tässä, koska koko tämä harjoitus, jossa jäsenvaltioita kannustaan käyttämään näitä varoja, paremmin ja tehokkaammin, se on hyvä asia. Ja aivan erityisesti kun tässä nyt puhuttiin näistä suurista liikenneprojekteista, jotka ovat täysin elintärkeitä, ei ainoastaan maiden kannalta, vaan myöskin, jotta rajat ylittävä yhteistyö olisi tehokkaampaa. Eli haluan vain onnitella teitä ja sanoa, että tämän tyyppiset tutkimukset ja raportoinnit auttavat myöskin siinä, että me vähennämme tulevia byrokratiakiusauksia, koska tiedetään, mihin ollaan menossa ja miten liiallista byrokratiaa voidaan välttää. Äh, Kiitokset. Niin, minäkin kiitän teitä näistä tutkimuksista. Minusta kuitenkin tuntuu, hivenen siltä, että tämä nyt olisi jo ennenkin nähty, mutta keskustelu ja varoista ja varainkäytöstä ja kulutuksesta erityisesti on syytä käydä useamminkin kuin vain kerran. Tämä 10,2 prosenttia bruttokansantuotteesta malli on varsin hyvä. kruus komission jäsen, onkin jo huomauttanut, että vuonna 2013 kaikilla olisi tämä käytössä nämä Dan komen we met feiten aan dat we het over modellen nog niet eens zijn. Nämä korkeat taajuudet ja tässä kuitenkaan nyt ei olla sitten yhtä, samaa mieltä näistä analysointimalleista. Mahdollisesti täytyisi laatia tästä joku asiakirja, joka selventäisi sen tarkemmin, mihin tähdätään ja saada riittävästi tietoa siitä, mihin sitten esimerkiksi yksi investointu euro kuinka paljon hyötyä se sitten tuottaa, koska tällaista mallia meillä ei vielä ole. Ja näin tässä uudelleen tarkistelussa täytyisi myös miettiä sitä, pitäisikö meidän valvoa näitä varoikäyttöjä uudelleen enemmän ja ovatko jäsenvaltiot todellakin vastuullisia tässä talouspuolessa ja rahoituspuolessa. Voidaan tietysti lähettää jäsenvaltioihin enemmän tarkastajia. Strategia tavoitteemme 2020 ovat huomattavasti vihreämmät ja kattavammat. Ja meidän täytyy katsoa sitten, kuinka paljon tämä vaikuttaa eurooppalaiseen bruttokansantuotteeseen ja sitten jäsenvaltioiden yhteisrahoitusvelvollisuudessa täytyy tämäkin ottaa huomioon me emme ihan tarkkaan vielä tiedä tuloksia. Ja 27 valtion unionissa ja sitten ehkä taas vieläkin isommassa valtio, valtioliitossa ongelmat vain kasvavat. Ja meidän täytyy nyt tätä kohesiopolitiikkaa ja yrittää ikään kuin vain saada nielaistua jäsenvaltioissa meillä ei ole nyt mitään viimeistä sanaa tähän esittää, vaikka tällaisina matemaattisina malleina nämä saattavatkin toimia. Me tietysti elämme nyt kriisiaikoja ja meidän täytyy jo varojen ja vastuun välille löytää selkeä suhde. Pitkän aikaa sitten jo tuo 2006 vuosi oli, ja meidän täytyisi päästä kyllä sitten juuri senkin takia, että aika on niin paljon kulunut paljon käytännönläheisempiin tuloksiin ja vastauksiin, varsinkin jos meillä on tällaisia etuisia kysymyksiä, ja jos me haluamme sitten Euroopan unionissa näitä investointeja edelleenkin jatkaa. Talouden elvyttämiseksi. Minä olen EPPstä ja me olemme järjestämässä kuulemistilaisuuden tavoitteista 2020 ja meille on Ruotsista sanottu, että rakennerahastoja ei enää pitäisi ollenkaan myöntää, koska ne eivät millään tavoin ole tuottaneet tuloksia, mutta tämä on tietysti aivan väärä tulkinta. Meidän täytyisi selvemmin pystyä osoittamaan, mitkä näiden rakennerahastojen varojen tulokset ja vaikutukset ovat olleet ja luoda sellaista selkeää politiikkaa kaikkien näkökulmasta katsottuna, koska emme me voi enää Euroopan unionin tasolla vain tyytyä tällaisiin pikkuisiin tavoitteisiin suurempia haikailematta. Ja nyt tällä erää rakenne politiikka ei ole yleisön tuntema eikä tukema. Tässä minun näkemykseni näihin asioihin. Kiitokset alustuksesta. I just said the Swedish... Niin sanoisin vaan, että äh, ruotsalaisen edustajan suurin huolenaihe oli se, että tässä äh, haitattiin kilpailukykyä ei niinkään tehokkuudesta ollut kysymys. Eli nyt se sitten on vastausten aika. Okay, I'll start. Um... No ehkä minä aloitan. Ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että arvinoinnissa ei keskitytty auditointiin ja tämä oli tietoinen valinta. Esitettiin kysymys siitä, miksi emme auditointiin keskittynyt ja me halusimme itse asiassa keskittyä näihin vaikutuksiin, koska auditointia äh, tarkastellaan niin monissa muissakin instansseissa, eli esimerkiksi tilintarkastustuomioistuin on tätä tehnyt, mutta tietenkin koko tämä asia, joka liittyy byrokratiaan, se tuli arvioinnissa eri esille Joissakin jäsenvaltioissa ja monissa uusissa jäsenvaltioissa lähdettiin liikkeelle hyvin byrokraattisessa järjestelmässä, mutta järjestelmät ne ovat tulleet tehokkaimmiksi ajan mittaan. Ja kun me puhumme tarkastuksista ja siitä, mitä on alueilla saavutettu, minun oma henkilökohtainen näkökantani on se, että ehkä olisi tehokkaampaa keskittyä siihen, että kannustettaisiin jäsenvaltioita harjoittamaan itsearviointia siitä, mitä alueella on saavutettu. Eli ei tarkasteltaisi kirjanpidon kannalta näitä asioita, jossa kysymyksessä on tarkistuksista ja sitten annetaan sanktioita, jos jotakin ei ole tehty. Tällä vastaan monenkin kysymykseen. Mitään yksinkertaisia vastauksia ei ole, kun puhutaan näistä muutoksista, joita pyritään saamaan aikaan. Emmekä tiedä, että euron investointi tietyllä sektorilla johtaa tietynlaiseen tulokseen, koska tulos tulee olemaan erilainen eri kolkissa Eurooppaa kun arviointeja tehdään ja kun arvioijat keskustelevat ihmisten kanssa, niin silloin ei olla yhtä peloissaan ja silloin avoimuuden taso on korkeampi. Ja tämä saattaa johtaa parempaan tietoon siitä, mitä politiikalla saavutetaan ja saattaa johtaa siihen, että todellakin otetaan opiksi, eli tähän koko prosessiin liittyy tällainen oppimisen osuus. Alueet tietävät, mitä on saavutettu. He tietävät, että he tulevat olemaan vastuussa siitä, mitä ne tekevät. Ne ovat tehneet päätöksiä siitä, että rahoja käytetään tietyllä tavalla ja alueiden tulisi tuntea vastuuta siitä, että tuloksista ja menestyksistä täytyy saada todisteita. Eli minä vetoaisin siihen, että alueilla tulisi arviointia suorittaa enemmän sen sijaan, että tuijotetaan katsotaan aina vain kirjanpitoa, mutta no minä tietenkin arvioitsina sanoisinkin näin, koska en ole itse mikään ö, tilinpitäjä, eli ehkä pääjohtaja sitten voi puhua näistä muista ulottuvuuksista. Sitten nämä äärialueet, syrjäisimmät alueet, no niihin me emme erityisesti kiinnittäneet huomiota, mutta ilmeisesti tällä hetkellä aluepoliittisella pääosastolla on syrjäisimmistä alueista tutkimus käynnissä, eli me emme millään muotoa pystyneet kattamaan kaikkea tässä arvioinnissa. Eli tästä arvioinnista me emme saa tietoa näihin alueisiin liittyen, mutta siis kuten sanoin, tutkimus on käynnissä. Ja sitten niin, olen täysin samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioita täytyy saada vastuullisiksi siinä, että ne osoittavat, kuinka tehokkaita nämä politiikat ovat. Mitään helppoja vastauksia ei ole, ja minäkin yllätyin tämän arvioinnin myötä siitä, kun asiat, joista minä pidin itsestään selvyyksinä, toisin sanoen, jos investoidaan liikenteeseen, niin saadaan talouskasvua, ja sitten kävikin ilmi, että näin ei olekaan. Jotkut talousasiantuntijat sanovat, että tämä on teoria, mutta meillä on tapauksia, alueista, joissa on sijoitettu liikenteeseen eikä kasvua ole tapahtunut. Ja toisaalta aikaisemmin on sanottu siitä, että investoidaan ympäristöinfrastruktuuriin, koska silloin alueesta tulee houkuttelevampi ja silloin tulee kasvua, mutta tämäkään ei pidä kutiansa. Eli me tarvitsemme sitä, että me keräämme enemmän todistusaineistoa ja teemme tällaisia tutkimuksia ja tarkastelemme koko sarjaa erilaisia projekteja ja tarkastelemme sitä, mikä muuttuu politiikan seurauksena. Mutta mitään yksinkertaisia vastauksia ei ole, mutta mitä enemmän tiedämme, ja se mikä tästäkin arvioinnista kävi ilmi, kun temaattisesti jaamme nämä ja tarkastelemme asioita temaattisesti, niin silloin vertaamme sitä siihen, mitä kirjallisuus ja talousteoria sanoo, ja siihen, mitä me teemme, ja sitten voimme tutkia erityisiä tapauksia ja identifioida parhaita käytäntöjä, ja sitten voimme tätä tietoa jakaa eteenpäin tulevaisuudessa. Ja sitten pyrimme nivomaan kaikki nämä tässä kertomuksessa yhteen, nämä kokemukset. Mutta me tiedämme, että meillä on vielä paljonkin tietoa saatavana, mutta me emme pysty tähän yksin, vaan tämä täytyy tehdä yhteistyössä jäsenmaiden ja alueiden kanssa. Toivon mukaan tässä nyt olen vastannut kysymyksiin. Just a few, very few remarks. The... Pari huomiota. Ensimmäinen on, kyllä meillä varmaankin on ongelmia luotaessa enemmän tai tiheämmin ja systemaattisemmin tapahtuvia tarkastuksia, mutta se mitä me voimme tehdä ja, ja mitä minä yrittäisin tehdä yhdessä kollegojeni kanssa, että, me, että meillä on intensiivisempi dialogi alueiden kanssa ja sikäläisten virkaviestimen kanssa, jotka menevät alueelle käymään, tapaamaan ihmisiä, että käytetään enemmän näitä kontakteja, että saataisiin parempi ymmärrys siitä, missä poliisi, politiikka puree, ja missä se ei pure. Sitten muilta osin, mikä olisi äärimmäisen tärkeää, on tietenkin se, että katsotaan, mitä Veronika sanoi, että saataisiin nämä, e, tämä arviointikulttuuri toimimaan, jonka me yritämme perustaa tänne, tänne, että se saataisiin myös jäsenvaltioiden tasolle ja alueiden tasolle ja että, että se, he kokisi, voisivat kokea, että he voivat vain hyötyä siitä kokemuksesta ja tiedosta, mitä on olemassa. Tämä on sellainen, josta nyt ollaan viilaamassa tämä verkottumisen yhteydessä, mutta täytyy sanoa, että tämä on muutos, ihan mentaliteetin muutos, siitä on kysymyksiä. Yksi lisäasia, jonka teemme, josta, jota Veronika on hoitamassa, joka on hyvin kiinnostava selvitys, että katsotaan ei pelkästään välittömästi tämän jakson jälkeen, mitkä vaikutukset ovat, vaan katsotaan myös pitkän aikavälin vaikutuksia tietyissä projekteissa otamme nyt tällaisen kokeeksi muutaman äh, projektin, jotka teemme, joita on tehty 88, 94, 95, jotta nähtäisiin, kuinka nämä investointiprojektit ovat vaikuttaneet 10-15 vuoden jälkeen. Mikä on ollut näiden projektien todellinen vaikutus, koska joskus meillä on tällaisiakin. Tämä on jotain uutta, mitä ollaan työstämässä. La, euh, je confirme. Ja sitten näistä meidän takaisista alueista, niin ensi vuoden aikana tätä strategiaa varmasti uudistetaan ja me ryhdymme tiettyihin tutkimuksiin ja myös yhteen tutkimukseen, jonka avulla haluamme ymmärtää paremmin, miten meidän politiikkamme vaikuttaa ja missä meidän politiikkamme ei ole riittävän sopivaa näiden alueiden kannalta ja missä voimme tilannetta parantaa, parantaa ja toivon, että jotain järkevää saamme näistä tutkimuksista sitten aikaan. Absorption is a real problem. Tämä vastaanottokyky on todellinen ongelma, absorptiokyky. Puheenjohtaja ehdottaisinkin, että yksi näistä että lähikuukausina voisimme yrittää esittää teille hieman lisätietoa siitä, missä me olemme tämän absorption osa tämän vastaanottokyvyn kanssa. Tällä hetkellä käytännössä puolet jaksosta on jo takana, tai kaudesta on takana yli 70 prosenttia, tai noin 70 prosenttia rahasta ei ole vielä allokoitu. Ja ei, rahasta, ei maksuista puhu, ei ole allokoitukaan vielä projekteihin, koska meidän täytyy kysyä itseltämme, mikä on, mikä on mennyt pieleen. Olen tehnyt analyysin verrattuna aikaisempiin kausiin. Me olemme käytännössä vuoden myöhässä. Me olemme siis jälkijunassa vuoden verran. No miksi? No ensimmäinen selitys on että mitä on tapahtunut ja mikä on ymmärrettävää, että silloin kun me laajensimme tätä kautta, öö, 2006 kautta kuudella kuukaudella kriisin kynnyksellä kaikki jäsenvaltiot teivät kaiken mahdollisen saadakseen viimeisenkin euron tai sentin, joka oli vielä ikään kuin käsillä. Että ja tämä sinällään jo systemaattisesti loi tällaisen kuuden kuukauden viipeen. Tässä on pari muutakin juttua, joita me olemme analysoimassa juuri tällä haavaa, mutta ehkä me voimme antaa teille yksityiskohtaisempaa tietoa näistä luvuista sitten myöhemmin. Mutta se, mitä voimme tehdä tällä hetkellä ja mitä me teemmekin, on se, me tiivistämme yhteyksiämme niihin maihin tai alueisiin, joissa meillä on näitä erityisiä ongelmia. Kreikka on yksi alue, siinä on teidän maan, teidän maan Kirillov on yksi toinen maa, mutta on muitakin maita ja alueita, joissa meillä on näitä ongelmia. Ja ainoa asia, mitä voidaan tehdä, on se, että tarjotaan näitä kaikki mahdollinen apu ja tuki, mitä voimme tarjota näiden, näiden, näiden ongelmien voittamiseksi. Mutta, mutta tämä, tämä on aikamoinen haaste kuitenkin edessämme. Kiitos. Mitä liikenneinfrastruktuuriin tulee, niin se ei ole riittävä tekijä. Se ei itsessään saa aikaan kasvua, mutta eihän kukaan investoija mene alueelle, jossa ei ole teitä. Eli tietty vähimmäistaso täytyy saavuttaa. Sitten Peter Simon. Peter Simon. Ja, herzlichen Dank. Ich bin Frau Gaffi sehr dankbar. Kiitoksia. Olen kiitollinen tästä Rova Gaffille tästä, äh, tästä esimerkistä. Mä tein yhden selväksi, nimittäin, kun puhuttiin näistä tienrakennuksista. Meillä on tavoitteenamme, tavoitte silmiimme edessä, joka voidaan kuvata elämäntilanteen parantamiseksi ja ympäristön parantamiseksi ja jonkin tahansa parantamiseksi, kaikenlaisten parantamiseksi, mutta indikaattorit, joilla mitataan, että miten parantaminen saadaan aikaa, ne voidaan niitä ei voida määritellä etukäteen usein vasta, vasta täytäntöönpanovaiheessa, vasta oikeastaan jälkikäteen, projektin jälkeen. Esimerkiksi, esimerkiksi tie voi olla hyvä, jos saadaan ihmisiä enemmän asumaan sen tien varrelle, koska on helpompi mennä esimerkiksi tätä tietä pitkin työpaikalle tai takaisin. Minä ja tällaista alue, tällaista meillä on esimerkiksi siellä, missä nyt tällä, nyt tuollaisella alueella, missä asun, josta voin niin indikaattorin jälkikäteen todeta, että me hyödy, hyödymme vahvasti tällaista projekteista, että, että tällainen kettoutuminen muuttui sellaiseksi, että näiden toimenpiteiden myötä yhtäkkiä tuli uutta väkeä asumaan kaupunkiin – ja sellaista väkeä, jota emme odottaneet, joka puolestaan se johti uusiin aktiviteettiin, uuteen sosiaaliseen elämään, uuteen yrityselämään ja niin poispäin. Tämä indikaattori, joka silloin kun ohjelmaa laaditaan, ei ole mahdollista määritellä. Toinen esimerkki, sellainen yksi, yksi baari Napolissa, joka oli tilanne 20 vuotta siellä, oli sellainen, että siellä ei ollut mahdollista käydä vanhassa kaupungissa – ei ollut valmis mennä bodyguardeille. Nyt siellä on paljon, ää, nyt siellä on tavoite kaksi päällä, niin mikä, on johto, mikä siis on johtanut, siellä on kukoistava vanha kaupunki, jossa on tietenkin erilaista taloudellista toimintaa, mutta kuten nämä indikaattorit elämänlaadun parantamiseksi, elämisen laatu ja sen parantaminen on se, että kaikki voivat liikkua esteettä siellä. Ihmiset voivat tulla lähisatamasta sitten kävellen sinne. Tämä on tietenkin sellainen asia, ja sitä ei pystynyt kuvittelemaan siinä vaiheessa, kun ohjelmaa laadittiin. Meidän täytyy irrottautua siitä pakosta, että alusta pitäen täytyy määritellä kaikki yksityiskohtaisetkin vaikutukset ja sitten saada indikaattorit ja tavoitteet ikään kuin määriteltyä, jos me voisimme lähteä tällä tielle, jossa me olemmekin osittain – me väkisinkin me eh, epäonnistumme, koska e, eihän, me emme ole mitään ennustajaeukkoja, jota, jotka pystyvät sanomaan, että miten jokin juttu kehittyy jossakin paikassa. Jos paperilla kohesiorahaston toteuttaminen on aina huonompi kuin eh, eh, se kun se ei, ei heijasta sitä todellisuutta paikan päälle, Eh, tämäkin valiokunta vaatii tehokkaasta varojen käyttöä. Mekin vastustamme haaskaamista ja tuhlaamista, mutta me emme saa ajatua siihen ansaan, että, että me tekisimme sen johtopäätöksen, että määritellään tavoitteet, jotka ovat reaali- epärealistisia. I fully agree with you on, on, on Barry. I with my... Olen täysin samaa mieltä ja pyydän anteeksi, äh, äänsin nimenekin väärin. Ehkä minun olisi pitänyt sanoa Peter Simon. Sitten Karin Madel. Monsieur Ainer, euh, je vous remercie. Kiitokset, herra Aner, kun äh, eritoten korostitte komission roolia äh, alueihin nähden ja ja tosiaankin sitä, että käytäisiin vierailuilla näillä alueilla ja mentäisiin tosiaan ruohonjuuritasolle tutustumaan näihin tilanteisiin ja juuri tämä varmasti on hyvin tärkeää. Minä, minulla olisi monta kysymystä, kuten Peter Simonskin otti esille, niin minun mielestäni, kuten sanoisin tuossa aluksi, että minkälaisia indikaattoreita välttämättä ei ole olemassa nykyisellään. Ja minä haluaisin korostaa sitä, että minkälaisia indikaattoreita sitten tulevaisuudessa aiotaan käyttää, miten todellakin aiotaan nyt mitata tätä henkilöiden, ihmisten eläin, eli elämän laatua, jonka täytyisi olla kuitenkin meidän politiikkamme päätavoite. Tämä ensimmäisenä kysymyksenäni. Ja sitten Rova Gaffey, minä tiedän, että nämä kaupunkitutkimukset saamme sitten tulokset niistä seuraavien kuukausien aikana, mutta voisitteko te jo kertoa tästä, tästä Urban aloitteen päätuloksista nyt jo, koska varmaan siitä nyt on jotain jo olemassa komissiossa tietoa. Voisitteko vahvistaa minulle seuraavan tiedon, että tämä Urban hanke on ollut hyvä asia, mutta kuitenkaan tätä valtaviivaa virtaistushanketta ei ole saavut, päästy sen pohjalta kaikista parhaimpiin tuloksiin. Tämä on mielestäni tärkeä. Ja sitten erityisesti tuo tuleva vaihe, jos ajattelemme näitä tuloksia nyt, tämän päivän tuloksia, niin aikooko komissio tukea eh, sijoituksia ja investointeja kaupunkeihin ja mikä on siis näissä investoinneissa kaupunkien rooli? Saavatko kaupungit suoraa varoja esimerkiksi aluekehitysrahastolta? Kiitoksia. Jean Kelly. Thank you. Uh... Kiitos. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että olen iloinen tästä positiivisesta tuloksesta, mutta sellaistahan saattoi odottaakin, kun ottaa huomioon sen, kuinka paljon tähän on käytetty aikaa ja rahaa. Alustuspuheenvuorossanne sanoitte, että yksi asia, joka teitä huolestutti, oli se, että joskus kollegat sanovat, että me olemme käyttäneet rahat ja tästä teidän tulisi ollakin huolissanne koska tietenkin täytyy tutkia sitä, onko rahat käytetty viisaasti. Aivan erityisesti täytyy sitten tarkastella hallintokustannuksia, voidaanko niitä vähentää, täytäntöönpanokustannukset, sääntelykustannukset ja kuten tässä jo aikaisemmin mainittiinkin, petokset, siis tähän ei kukaan voi hyväksyä. Eli kun kaikki tämä yritetään sitten saattaa yhteen ja ottaa opiksi tulevaisuuden kannalta, niin ihanteellisissa tilanteissa esimerkiksi Lambertin luottamus mutta jos on riittävästi sanktioita niille, jotka eivät noudata sääntöjä, niin silloin ehkäpä tietyssä mielessä luottamus saataisiin aikaiseksi koska ihmiset eivät ehkä poikkea linjasta, jos tietävät jäävänsä kiinni. Alueet ja koska itse tulen äh, omasta maasta, niin tämä huolestuttaa minua äh, alueiden uudelleenarviointi ei niinkään BKT, vaan ostovoiman kannalta huolestuttaa minua, koska jotkut kollegat ovat puhuneet tässä elin tason ylläpitämisestä. Ja sitten tässä on esitetty kysymyksiä teiden rakentamisesta, mitä 2020 strategiaan tulee. No tietenkin me haluamme, että eh, ilmastonmuutoksesta pidetään huolta, mutta ei teiden rakentamista voi täysin lopettaa, koska autojen määrä teillä tulee kasvamaan tulevina vuosina jatkuvasti. Ehkä meidän tulisi tarkastella sitä, että ne moottoritiet, joita ei ole viety päätökseen, ne täytyy viedä päätökseen, mutta ne, joissa puutteita on, keskeytyksiä on, niin siellä on syntymässä valtavia pullonkauloja sen takia, että moottoritie ei ole valmis. Ja tätä tulisi tarkastella esimerkiksi kehäteitä kaupunkien ympärille, jotta saadaan hoidettua homma loppuun. Asiat, projektit, joita menestyksekkäästi käynnistettiin eri maissa ja joiden tarkoituksena elinoloja haluttiin parantaa ja ihmisten liikkuvuutta parantaa. Ja nyt jos sitten homma keskeytetään ilman, että projekti viedään päätökseen, niin se ei ole hyvä. No tietenkin tämä jää vielä nähtäväksi, nähtäväksi, mutta sitten vielä palaan siihen, mistä aluksi puhuin. Meillä tulisi olla jonkinlainen PR-strategia, markkinointistrategia, jotta kansalaiset selkeästi pääsevät näkemään sen, että tästä Euroopan unionista on saatu jotakin positiivista aikaan ja että sillä on positiivisia vaikutuksia heidän elämäänsä. Kiitos vielä komissio ja vielä kolme puhujaa sitten vielä viimeisellä kierroksella. Um, um, tämä ensimmäinen puheenvuoro siinä painotettiin näiden asioiden monimutkaisuutta, koska meillä on projekteja, joiden tulokset ovat odottamattomia ja tämä arvioinnista tuli ilmi. Mutta me kaikkihan pyrimme siihen, että parannetaan alueiden kapasiteettia silloin, kun ne määrittelevät näitä ohjelmia, niin niiden tulisi olla selkeitä sen suhteen, mitä ne haluavat äh, saavuttaa. Tämä on sellainen asia, johon me törmäämme kerta toisensa jälkeen. Kaupunkiarvioinnissa tähän törmättiin, mutta palaan siihen hetken kuluttua. Aina tulee olemaan asioita, joita tapahtuu ja jotka ovat odottamattomia, mutta me voimme toimia paljon paremmin, jos me kun me puhumme siitä, mitä me haluamme muuttaa näissä ohjelmissa ja miten tiedetään, milloin tavoitteet on saavutettu. Indikaattorit eivät kerro kaikkea ja paljon tapahtuu sellaistakin, jota indikaattorit eivät nappaa. Eli on hyvä, että me käytämme indikaattoreita, mutta täytyy olla muitakin arviointitapoja. Me käytämme tällaisia tapaustutkimuksia, koska ne ovat erittäin rikkaita. Käytämme tarinoita hyväksi. Eli minkälaisia indikaattoreita me haluamme käyttää tulevaisuudessa? Meillä on indikaattoreita, jotka liittyvät talousasioihin. Meillä on suht hyvää tietoa BKTstä. Me, se menee NATS 3 tasolle saakka. Tässä vaikeutena tietenkin on se, että me emme saa näitä tietoja riittävän nopeasti. Viimeisin tieto liittyy vuoteen 2007 ja tämä ei ole tyydyttävä tilanne. Eli tämä on yksi osa-alue, jossa halutaan mennä eteenpäin, mutta kun me tarkastelemme sosiaalista ja alueellista kohesiota, niin me emme edes tiedä, mitä näiden indikaattorien tulisi olla. Emmekä ole tässä yksinämme Euroopassa. Meillä on Nobelin palkinnon saajia, jotka tarkastelevat sitä, minkälaisia indikaattoreita tulisi tulevaisuudessa omaksua, jotta pystytään tarkastelemaan sitä, miten yhteiskunnat äh, kehittyvät. Stiglitzin ryhmä on tarkastellut tätä, eli tästä emme ole varmoja arvioinnissa äh, haluttiin käyttää tulotilastoja enemmän, mutta näissä tilastoissa on myöskin heikkoutensa. Eli tämä on se vaikeus ja tästä meidän täytyy keskustella. Meidän täytyy keskustella tilastokeskusten kanssa tästä, mutta myöskin politiikanlaatioiden kanssa. Sitten mitä tulee kaupunkiarviointiin, voin paljastaa jonkin verran ennakkoarvioita Yleisesti ottaen johtopäätökset ovat positiivisia. Nämä kaupunkiohjelmat saavuttivat menestystä näillä ohjelmointialueilla. Yllättävää, niin olette aivan oikeassa sen suhteen, että urbanin valtavirtaistaminen ei ole toteutunut, koska meillä ei ole tällaisia urban-tapaisia toimintoja tässä valtavirtaistamisessa, mutta Monet toimet, joita urbanista löytyy, niin niistä on pidetty kiinni, muistaakseni 60 prosenttia. Ja se on aika korkea määrä, eli kun aloitteita on urbanin puitteissa tehty, niin hyvin suuri osa tästä toimesta arvioitiin niin hyödylliseksi, että tämä toiminta jatkuu edelleen ja tulevaisuudessa muiden rahoituskanavien kautta. Sitten mitä tulee menestystekijöihin, urbanissa kumppanuudet, se, että keskityttiin pienten alueiden ongelmiin, se näyttäisi olevan avain menestykseen. Ja sitten oli sellaisia ohjelmia, joissa yhteydet kaupungin viranomaisiin olivat hyvät. Eli jos urban aloitetta yritetään viedä yksin eteenpäin eikä oltu yhteydessä kaupungin viranomaisiin, niin silloin ne olivat vähemmän menestyksekkäitä. No, tämä Urban on tapaustutkimus sinällään tällaisesta esimerkistä arvioinnissa ja indikaattoreissa siinä jäi yksi tilaisuus käyttämättä. Me jälkikäteen halusimme tarkastaa sitä, voisimmeko me soveltaa tätä urban käytäntöä alueisiin, joita, joita, jotka eivät olleet mukana, mutta tätä ei voitu tehdä, koska meillä ei ollut tietoja näistä toisista alueista, eli emme onnistuneet saattamaan näitä alueita rinnakkain, mutta Monet alueet olivat keränneet paljon tilastotietoja ongelmista, mutta se menetetty mahdollisuus oli se, että tietojen keräämistä säännöllisesti ei jatkettu ohjelmointikaudella. Tämä olisi antanut meille erittäin hyvän arviointipohjan tämän aloitteen vaikutuksista. Meillä oli myöskin esimerkkejä tapauksista, esimerkiksi yksi ohjelma, jossa ohjelmaviranomaiset keräsivät tietoja ja työttömyys todettiin ongelmaksi ja käytettiin rahat sitten rakennuksiin, rakennusten kunnostamiseen. Eli ja sitten sanoi, mikä oli vaikutus sillä, että investoitiin tähän fyysiseen infrastruktuuriin, mikä vaikutus sillä oli työttömyyteen, ja he eivät osanneet vastata tähän. Eli tästä puhuin aikaisemmin. Täytyisi olla selvillä siitä, mitä halutaan muuttaa. Täytyy olla jonkinlainen muutosteoria mielessä. Jos rahat sijoitetaan tällä tavalla, niin sitten uskomme, että näin saadaan muutos aikaiseksi. Eli urban arviointi, se tulee olemaan hyvä tarina ja varmaan siitäkin voidaan sitten ottaa opiksi tulevaisuuden kannalta. Sitten vielä tämä viimeinen kohta. No ei minun yksikössäni, mutta on hallintokustannuksiakin arvioitu. Toistaiseksi tulokset osoittavat siihen suuntaan, että nämä kustannukset eivät ole niin korkeita, ei niin korkeita, kun kuuntelee ihmisten valittavan rahastojen byrokraattisuutta. Sitten teidän rakennus. Esittäisin vain kysymyksen. No siis tietenkin selvästi, jos on suunnitelma, jota ei ole viety päätökseen, niin se täytyy viedä päätökseen. Mutta kysymys on se, saadaanko tämä työpäätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä. Tulisiko meidän siirtyä sijoittamaan erityyppisiin liikennemuotoihin, jotta jollakin tietyllä tavalla voisimme ehkäistä tai lieventää käsitystä siitä, että autojen määrä teillä tulee loputtomiin kasvamaan. Eli tämä on avoin kysymys. Eli onko tietyissä tapauksissa jo homma hoidettu loppuun? Meillä on todistusaineistoa siitä, että kehitysrahastoa on käytetty esimerkiksi teidän ylläpitoon. Meidän mielestämme tämä ei ole tehokkain mahdollinen tapa käyttää varoja. Me käytämme varoja infrastruktuurin rakentamiseen ja sen jälkeen ylläpitoon. Se ei ole kestävää kehitystä, eli nämä ovat sellaisia asioita, joihin me haluaisimme keskittyä. Ja sitten mitä markkinointistrategiaan ja PR-toimintaan tulee, on selvää, että me voimme tehdä enemmänkin, mutta arvioinnista kävi ilmi se mielenkiintoinen seikka, että kun puhuu niiden ihmisten kanssa, jotka hyötyvät näistä projekteista, niin monissa tapauksissa heillä on niin mielenkiintoisia tarinoita kerrottavana ja tämä tulisi valjastaa käyttöön. Ihmiset ovat valmiita keskustelemaan kokemuksistaan ja jos nämä mielipiteet valjastaa käyttöön, niin se olisi hyödyllistä. Aivan erityisesti tavoitealueella kaksi meidät yllätti se, kun keskustelimme ihmisten kanssa ja kun arvioitsijat keskustelivat näiden henkilöiden kanssa, he totesivat, että mukanaolo kohesiopolitiikassa – oli heille hyvin tärkeä. Se sai heidät tuntemaan olonsa osaksi EUta ja siitä saatiin valtaisaa lisäarvoa, paljon suurempaa lisäarvoa kuin mitä odotimme. Eli jos me voimme tämän valjastaa käyttöön markkinoinnissa eh, meidän ja teidän taholtamme, niin se varmaan hyödyttäisi tätä politiikkaa kokonaisuudessaan. Kolme viimeistä kysymystä. Nämä kolme kysyjää vielä. Um, I sort of feel a, a... On, on, on tunne täällä nyt kun katsotaan tätä tarkastaa, arviointi se on todella hyvä ja tärkeä ja minä pidän sitä tervetulleena. Mutta kiinnostaisi tietää nämä ihmiset ja paikat, jotka eivät ole hakeneet rahoitusta ja onko tätä selvitetty onko niitä alueita selvitetty, joita ei ole rahoitettu, oliko siellä tarvetta, jotka voisi, olisi voineet hakea, ja mit, mistä syystä ehkäpä ei sitten haettu. Ainakin tällä nykyjaksolla. Nykyjaksollahan ei vielä käytettykään rahaa, mutta ovatko säännöt liian tiukkoja, onko mielikuvituksesta puutetta, että mitä voitaisiin tehdä paremmin – onko e, e, riittämättömästi taitoja, että ei osata käyttää, täyttää näitä hakemuksia, vai eikö siellä vain identifioida näitä tarpeita. mitä on se on tärkeää tietää, mutta myös tärkeää tietää, miksi hakemuksia ei täytetä. Se on yhtä tärkeää, jos me varmistaa, että tulevaisuudessa me kohdennamme varat oikein. Se oli hyvä kysymys. Sitten seuraava. Eh, dámy a pánové, já si také myslím, že když eh, jsme dokončili určité období, takže musíme... Pro... Niin, kiitoksia. Nyt tässä ikään kuin pääsemme yhden aikakauden loppuun ja siitä syystä meidän on tarkka arvio esitettävä. Haluaisin esittää kysymyksen, koska meidän täytyy tietyt kilometrimäärät maanteitä rakentaa ja juomavettä järjestää kansalaisille ja niin poispäin, mutta onko arvioitu esimerkiksi sitä, tätä ajan pituutta, onko tämä ollut riittävä ajanjakso ja onko sitten voitu näitä varoja käyttää järkevästi ja tehokkaasti tämän ajan sisällä, eli kuinka paljon esimerkiksi Ranskassa, Tsekissä tai Puolassa on nyt tämän ajan sisällä, eh, kuinka monta kilometriä maanteitä rakennettu, ja onko arvioitu näitä tärkeimpiä ongelmia tämän hankkeen toteuttamisessa, koska mahdollisesti näitä tietoja voitaisiin tarkkaan käyttää ja hyödyntää tulevaisuudessa. Sorry, I'm just sleeping. Uh, Johnny... Minä nukuin vaan. John Bafton. Madam Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Muutama pointti. Äh, niitä on jo käsitelty aikaisemminkin arvioinnissa. Tässä yhteenvedossa sanotaan äh, täytäntöönpanossa äh, oh, esille tulleista puutteista ja taloushallinnosta ja tässä jo sanottiin, että Roa Gaffi sanoi, että kirjanpito ei ole hänen erityisalansa, mutta no ehkä korjaat, jos olette väärässä, mutta sanoitte, että tämä arviointi maksoi 4,2 miljoonaa. Eli jos tämän tyyppinen summa julkisia varoja käytetään, niin silloin täytyisi saada ne todelliset numerotiedotkin tilintarkastuksesta tähän mukaan. Haluaisin tätä kaksi asiaa se määrä, rahamäärä, joka on allokoitu kahdelle maalle, joille ei olisi tullut näitä varoja antaa, jos niitä on käytetty petoksiin tai ei ole käytetty siihen, mihin niitä olisi pitänyt käyttää. Ja jos pidätte mielessä sen, että tämä todellakin maksoi 4,2 miljoonaa, voitteko kertoa, mihin tämä raha meni ja että oliko se arvoa vastinnet rahalle? Um, okay. uh, in terms of the people the... No, ne, jotka eivät ole hakeneet rahoitusta, niin e, tässä ei keskity, tähän ei keskity arviointissa, mutta tämä tarkoitus sisällyttää meidän arviointiin. Tässä me yritämme verrata niitä, jotka saavat tukea ja niitä, jotka eivät saa tukea. Ja tämän harjoituksen osa on se, että täytyy ymmärtää, mikä on tämä valintamenettely, mitkä ovat kriteerit, miksi ihmiset päättävät olla hakematta rahoitusta, mutta meidän täytyy tehdä tämä niin kuin yksittäin tapauskohtaisesta. Ei voida tehdä johtopäätöksiä koko alueelta, ja tämä on sellainen asia, jonka haluaisin jäsenvaltioiden tutkimaan myös omin nokkinensa, jotta voitaisiin selvittää, ovatko ohjelmat onko ohjelmat kohdennettu sinne, mihin ne pitäisi kohdentaa. Toinen arviointi, selvitys, joka alkaa pikapuoli, että me katsomme projektien onnistumista, projektien saavutuksia noin ajan mittaan. Se meillä on nyt kohdennettu ohjelma, sainko sen, sainko, pääsikö tavoitteisiin vai emmekö. Me olemme kiinnostuneita enemmänkin siitä, että koska tavoitteet on joskus asetettu oikein, jos väärin jos liian, liian matalalle tai liian korkealle. Me haluamme tietää, mikä on muuttunut tarpeiden osalta alueilla. Tämä on sellainen selvitys, joka käynnistetään ihan juuri nyt. Ja me aiomme yrittää yhdistää tämän tähän yleiseen arviointityöhön. Olette kaiketi oikeassa. Ne, mitä olen havainnut arvioinnissa, on, että että 2000-2006 äh, äh, jaksolla äh, EU-10 e alueella se yritettiin käyttää rahat oikein. Se oli hyvä juttu, koska kaikki sanovat, että ei näin kävisi. Mutta on kuitenkin selvää, että kun, kun rahoja käytetään enemmän 2007-2013 jaksolla, siinä on kapasiteettia kyllä ihan riittävästi. Yksi asia, joka tuli esille tässä arviossa, oli ehdotus, että meidän pitäisi Äh, harrastaa enemmän kokemusten vaihtoa, jos löydetään alueita ja aloja, jossa on näyttöä tuloksista Euroopassa, niin kuin täytäntöön, kun puhutaan politiikan täytäntöön, Miksi ei voita, voitaisi vaihtaa parhaita käytänteitä? Me tiedämme esimerkiksi, että Espanja on hyvä rakentamaan rautateitä. Tiedämme, että on ongelmia rautatieprojekteissa Itä-Euroopassa. Voidaanko me saattaa nämä yhteen vaihtamaan kokemuksia ja opetuksia, eikä niin, että joku tulee komissiosta kertomaan, eikä voisi vaihtaa suoraan parhaita käytänteitä Euroopan tasolla. Ja tämä on yksi sellainen asia, jonka me haluamme ottaa esille tässä alueiden välisessä yhteistyössä. Eikä keskittyä pelkästään näihin, näihin tota, tavoitteisiin. Mitä tulee projekteihin ja arvioihin ja milloin me arvioimme ne, Tästä syystä me käynnistimme nämä arvioinnit 5-9 projekteista. Haluaisin tietää nämä vaikutukset pitkällä aikavälillä hyvin usein. Jos ajatellaan 2000-2006 jaksoa, ja sanoitte, että tämä on vanha, ikivanha historia, mutta ei se niin ikivanha ole, koska on edelleenkin maita, jotka vielä käyttävät näitä varoja edelliseltä kaudelta. Ja useimmat maista 2000 2007-2008 olivat mukana melkoisissa menoluokissa 2000-2006 rahojen äh, kanssa. No nyt kun me lähdemme arvioimaan, meillä on tällaisia, äh, meillä on vielä keskeneräisiäkin äh, juttuja. Olen käyttänyt, olen olen usein ollut tekemissä sellaisessa tilanteessa, jossa jotkut sanovat, että on liian varhaista, liian myöhäistä arvioida. Ei ole koskaan oikeaa aikaa arvioida, mutta me saamme kuitenkin jonkin verran tietoa tästä 591-projekteista. En tiedä, onko siinä pelkästään hyviä uutisia, mutta se on kuitenkin sellainen, jota täytyy tutkia. Ja sitten yksikkökustannukset, tämä on sellainen asia, jonka me sisällytimme tähän arviointiharjoitukseen. Meillä on aivan erityinen paketti, jossa selvitetään yksikkökustannuksia laajoissa infrastruktuuriprojekteissa. Ne, siinä päädyttiin siihen, että ensinnäkin, että ei mitään tietokantaa ei liene käytettävissä yksikkökustannuksista Euroopassa tai muuallakaan. Ja siinä suositeltiin, että, että komissioon olisi hyvä perustaa tällainen tietokanta, jonka arvo olisi siinä, että saataisiin lisää tietoa yksikkökustannuksista, joka auttaisi meitä sitten projektihakemusten arvioinnissa – ja tietenkin myös jäsenvaltiota niitä, niin, niin valmistautumisvaiheessa. Me olemme tekemässä tätä kohesiorahaston projekteissa. Me pyrimme, siihen, pyrimme kehittämään, se on aika pieni tietokanta, koska se keskittyy vain EAKRään. Onko 96 projektia siinä on kaiken kaikkiaan, mutta selvästikin me, me tarvitsemme tietokannan tuhansiin projekteihin, mutta saamme 500 lisäprojektia sitten kohesiorahaston myötä ja sitten toivottavasti voimme tukeutua tähän tulevaisuudessa. Antaa meille varmaan paljon enemmän kovaa dataa siitä, että, että yksikkökustannuksesta ja mitä, niin mitä, millä tasolla niitä pitäisi olla ja miten varoja käytetään tehokkaasti. Joka sellainen alue, jossa meillä ei ole vielä tällä hetkellä erityisesti dataa, koska tällä hetkellä ne indikaattorit eivät liity tavallaan niin kuin menopuoleen, ja se täytyy muuttaa tulevaisuudessa. Me, meidän, että meillä pitäisi olla suora linkitys näiden indikaattoreiden ja menopuolen välillä. Ja sitten viimeinen kysymys. Emme voi arvioida kaikkia, siksi päätimmekin, se meillä oli paljon auditointia, jota on julkistettu, että me emme keskittyisi erityisesti auditointiin tässä arviointiprosessissa, vaikkakin ne tulevat esille tässä arvioinnissa. Meillä ei ole näyttöä siitä, kuinka paljon rahaa allokoitiin, jota ei olisi pitänyt allokoitu, koska meillä on tällainen auditointitoimi, joka tekee tämän puolen. Ja tämä on meidän näkemyksemme, tämä on meidän kantamme, jota sitten jota, joka voidaan hyväksyä tai sitten ei, mutta meillä, mutta meillä oli kyllä perustelut sille. 4,2 miljoonaa käytettiin tähän arviointiin, joka sisältää 14, 16 arviointisopimusta, sitten raportointi, paljon arviointitiimejä, jotka toimivat ympäri Eurooppaa, 230 ohjelmaa ympäri Eurooppaa, jotka olivat kuuden miljoonan, aina kuuden miljardin koko luokkaa, oli kaiken tyyppisiä alueita, missä EAKR oli mukana. Minä sanoisin, että tämä edustaa kyllä lisäarvoa rahalle tai, ja katetta rahalle. Meillä on, meillä on nyt sellaista tietoa, mitä meillä aikaisemmin ei ollut Eh, tämä tietenkin, tuot, tietenkin synnyttää lisää kysymyksiä meille, mutta me olemme menossa yhä enemmän kohti sitä suuntaa, että meidän täytyy pystyä osoittamaan tuloks, politiikan tulokset, mitä ne sitten ovatkin, hyviä tai huonoja. Ja minusta tämä on sen vaivan väärti, että, että investoidaan tähän, tähän työhön. Ja mitä tulee tuossa rahan vastineille, kun katsotaan, miten paljon arviointia tehdään, minä uskon aidosti, että tässä että löytyy rahalle, kun ajatellaan, ajatellaan sitä tilannetta, että nyt sitä dataa on käytettävissä ja että raportointia on, saadaan jäsenmaista. Ja todellakin eh, nämä arvioijien intressit ja sitoumus oli paljon enemmän kuin mitä me odotimme heiltä, koska se, se, he halusivat todellakin tuottaa tietoa siitä, mitä politiikka sai aikaan. Eikä ole kysymys pelkästään siitä, että haluttiin tietää, missä tapahtui vuonna 2006, vaan että siinä keskityttiin siihen, että mitä meidän täytyy muuttaa, jotta tämä politiikka on tehokkaampaa nyt ja tulevaisuudessa. Se olisi minun näkemykseni tästä vastinetta rahalle kysymyksestä. Just two small points, uh, if you allow. Pari pikkukommenttia kuka ei ole hakenut rahoitusta. No, meillä ei ole mitään systemaattista analyysiä siitä, mutta olemme kuulleet huhupuheita tästä. Ja me usein kuulemme siitä, että näitä sääntöjä pidetään liian tiukkoina – ja kysymys on pienemmistä edunsaajista ja heille tämä on todellinen este. Eli seuraavalla ohjelmointikaudella meidän täytyy tarkastella sitä, miten tästä haitasta päästäisiin eroon. Ehkä voitaisiin työstää enemmän sitä, että äh, harjoitettaisiin könttäsummamaksuja, jotta tilanne näiden kannalta helpottuisi. Sitten mielikuvituksen puute on enemmänkin ongelma silloin, kun me tarkastelemme näiden projektien laatua. Meillä on paljon korkealaatuisia projekteja ja niistä on nähtävissä, että on ollut uusia innovoivia ajatuksia, ajattelutapaa ja sitten toisaalta näemme paljon hyvin perinteisiä projekteja, joista voidaan esittää kysymyksiä. Sitten herra Battonille tästä petoksesta. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys, joka täytyy hoitaa. Ja sanoisin jopa, että me emme voi odottaa arviota, vaan tätä tulisi harjoittaa jatkuvasti joka vuosi. Ne numerotiedot, joita me saamme tilintarkastustuomioistuimelta ja joita me saamme omien tutkimustemme kautta, ne osoittavat jo tähän mennessä sen, että vuoteen 2008 saakka, siis nyt tarkastelemme vuotta 2009 vuoteen 2008 saakka tilanne on se, että virhetaso on ainakin kansalaisten mielessä sellaisia, että ne nakertavat näiden politiikkojen uskottavuutta. Eli tämä on asia, jota täytyy työstää. Meillä on merkkejä, mutta tässä koputan puuta. Meillä on merkkejä siitä, että me tänä vuonna verrattuna vuoteen suhteessa vuoteen 2009 me tulemme ainakin osittain saamaan tuloksia niistä ponnistuksista, joihin ryhdyimme vuonna 2007. Toivon mukaan siis virhetasot tulevat olemaan alhaisempia verrattuna aikaisempiin, mutta koputan puuta, koska tämä prosessi on vielä kesken. Ja me nyt vertailemme näitä tietoja, joita me saamme jäsenvaltioilta ja tilintarkastustuomioistuimelta ja meidän palveluosastoiltamme heinäkuussa teimme tämän analyysin ja sen jälkeen sitten saamme ensimmäiset arviot virhetasosta vuodelle 2009, mutta meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tämä on suuri uskottavuuskysymys tämän politiikan suhteen. Ainoa hyvä uutinen tässä on se, että nämä kaikki EU-toimielinten suorittavat analyysit, tilintarkastustuomioistuimen tai Olafin eh, suorittamat analyysit, kun puhutaan EUlle esitettävistä vaateista, hyvin suuri osa petoskysymyksistä, ne on selvitetty jo ennen tätä. Eli todelliset petokset, niiden määrä on rajallisempaa, mutta joskus tietenkin tämä rajanveto laiminlyönnin ja petoksen välillä, no se on tällaista harmaata aluetta. 5-60 prosenttia virheistä, joita tulee esille, ne liittyvät julkisiin hankintoihin. Ja tämä on myöskin sellainen asia, jota meidän täytyy hyvin voimakkaasti työstää, jotta tämä tilanne saadaan korjattua tulevaisuudessa. Lisätä vielä yhden asian tälle vastinetta rahalle, niin kuin näin, että äh, puhuitte siitä, me olemme keskeyttäneet kaksi sopimusta tässä, tässä projektissa, koska ei tullut tulosta koska en ollut valmis maksaa siitä työstä ja siitä laadusta. Haluaisin vain vakuuttaa teille, että, että kyllä me olemme tarkkoja siitä, että me käytämme Euroopan veronmaksajien rahoja arviointiin, ja silloin arvioinnin täytyy myös tuottaa tuloksia. Ja haasteena on, saa, että saadaan puristettua paras mahdollinen tulos tästä työstä. Halusin vain, vain vakuuttaa teille vielä tämänkin asian. Just to Madame Catherine Berder, Dirk in 2000... Suur kiitokset niin 2000-2006 meillä oli myöskin vyöhykejärjestelmä, joka mahdollisti jäsenvaltioille sen, että jotkut alueet jätettiin kohesiopolitiikan ulkopuolelle. Eli tilanne muuttui vuonna 2007. Haluaisin kiittää teitä kovasti näistä esityksistä tämä politiikka, Dirk, josta sinä olet vastuussa, niin se on äh, arvioinnin suhteen paljon pidemmällä kuin monet muut, eli me emme tässä vertaile muihin politiikkoihin, eli te olette täysin ainutlaatuinen tässä suhteessa. Suurkiitokset teille ja haluaisin kiittää myöskin muita kollegoja osallistumisesta. We are, dear colleagues, we... Niin, hyvät kollegat, nyt me päättelemme tämän päivän kokousta ja minuutin päästä käynnistämme koordinaattorien kokouksen, eli meidän täytyy tänään koordinaattorin kokouksessa äänestää, eli ottakaa äänestyskortti mukaan ja toivoisin, että muut poistuisivat salista mahdollisimman nopeasti, jotta pääsemme käynnistämään koordinaattorien kokouksen.